Meine Damen und Herren. herrat. Avaamme kokouksen. Eulex Kosovo-kuuleminen siirretään huomiselle kello yhdeksäksi. Ja sitten äänestys toimitaan huomenna ennen puolta päivää. Sitten muita muutoksia. Euroopan naapuruusvälineistä keskustellaan – ja sen jälkeen muista välineistä. Tänään iltapäivällä ja kello viideltä Graf Lambsdorff sitten kertoo suosituksista liittyen eri prioriteetteihin. Jos teille sopii tämä, niin sitten hyväksymme esityslistan. Sitten pöytäkirjat, onko niihin jotain huomautettavaa? Onko joku lukenut ne oikeasti läpi? Niihinkään ei ole mitään sanottavaa. Sitten keskustelu komissaari Ramtane Lamamran, Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden komissaari. Eli tervetuloa ja kiitoksia, että olette tulleet tänään paikalle. Me olemme keskustelleet näistä suhteista turvallisuuspolitiikan alivaliokunnassa ja meillä on nyt syytä olla tiiviissä yhteydessä. Mehän tiedämme, millaisia konflikteja tällä hetkellä on Sudanissa, kummassakin Sudanissa. Sitten on Malin tilanne. Sitten on konflikteja Kongon itäosissa. guinea bissau tilanne on hankala. Eli teillä on komissari aika paljon työtä tehtävänä. Ja tietysti me haluamme myöskin olla tukenanne. Euroopan unioni ja valiokuntamme tukee myöskin Afrikan unionin kasvavia kapasiteetteja, joilla se pystyy sitten hoitamaan tämän tyyppisiä konflikteja ja löytämään niihin ratkaisuja. Ja haluaisimme erityisesti tietää, esimerkiksi mikä on viisaiden rooli ja miten EU voi tehdä yhteistyötä afrikkalaisten paikallisyhdistysten kanssa ja miten käytännössä EU voi tukea Afrikan unionia, jotta voidaan ratkaista afrikkalaisia kriisejä. Eli komissaari, teillä on puheenvuoro ja uskon, että meille tulee olemaan hyvin kiintoisaa keskustelua. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää teitä ja kollegojanne arvon jäseniä täällä valiokunnassa siitä, että ystävällisesti olette minut kutsunut tänne paikalle. On suuri ilo tulla taas tänne puhumaan tänne korkearvoisen kuljekunnan eteen. Minä olen jo voinut tehdä yhteistyötä ulkoasiain valiokunnan kanssa aikaisemmin ja puolustusasian alivaliokunnan kanssa näistä on oikein hyviä muistoja ja nämä kokemukset kannustivat myös siihen, että eh, kannattaa antaa mahdollisimman paljon panoksia tähän vuoropuheluun, josta on hyötyä eh, näille tärkeille suhteille, jotka ovat kehittyneet Euroopan unionin ja Afrikan unionin välillä. Kuten tiedätte, meillä on strateginen kumppanuus rakennus- ja konsonointivaiheessa. Se on jo tehnyt tärkeää työtä lähteä liikkeelle strategiasta ja huippukouksessa hyväksytyistä päätöksistä. Kairossa, Lissabonissa, näitä on pidetty äskettäin Tripolissa. Tällä kertaa olemme Brysselissä. Nyt on viides neuvoa antava kokous Afrikan unionin ja Euroopan unionin turvallisuuspolitiikkaa koskevien välillä. Ja tämä tapahtuu nyt symbolisesti sellaisella hetkellä, jolloin Afrikan unioni viittää perustamisensa kymmenvuotispäivää. Tietysti yhteistyö alkoi jo 1963 Afrikan yhtenäisyyden järjestössä, mutta kymmenen vuotta sitten päätettiin, että oli oikea aika uudistaa Afrikan yhteistyötä niin, että siitä tehtiin uudella tavalla kunnianhimoista, saatiin aikaiseksi uusia välineitä ja rakenteita. Ja tässä mielessä voidaan todellakin katsoa, että Afrikan unioni on Afrikan yhtenäisyyden järjestön perillinen, jos ajatellaan periaatteita ja aikaansaannoksia, mutta myös heikkouksia. Ja myös tietty turhautuminen pereytyy jo sieltä. Voidaan ajatella, että me olemme, meillä on uusia pyrkimyksiä ja olemme ihan laadullisesti uusi järjestö, sillä me toimimme laajemmalla tasolla – strateginen ajatus meidän toimintamme takana pohjautuu neljälle pilarille. Ensinnäkin rauha ja turvallisuus. Nämä ovat tarpeellisia ja välttämättömiä, jotta voidaan saada aikaiseksi muita unionin hankkeita. Ja sitten toinen pilari on erityispiirre Afrikan unionissa, eli että korostetaan yhteisiä arvoja, demokratiaa, hyvää hallintoa, ihmisoikeuksia. Näitä ei löytynyt aikaisemmin Afrikan yhtenäisyyden järjestön peruskirjasta. Ja sitten kolmas pilari on yhteistyö ja mantereen integraatio ja neljäs sitten instituutinaiset ja inhimilliset kapasiteetit ja tämä kattaa Afrikan parlamentin, Afrikan tuomioistuimen ja muitakin elimiä, jotka on perustettu tämän integraatioprojektin eteenpäin viejiksi. Jos ajatellaan rauhaa ja turvallisuuden alaa, minä olen siitä vastannut neljä viimeistä vuotta. Tämä on ensimmäinen eh, vaalikausi, kun minut on tähän valittu. Jos ajattelemme Afrikan toimia tällä alalla, niin on tärkeää ennaltaehkäistä konflikteja rakenteellisella tasolla ensinnäkin. Tämä tarkoittaa sitä, että on paneuduttava niihin syihin, jotka aiheuttavat näitä konflikteja, olipa kyse sitten poliittista, taloudellista tai sosiaalista kysymyksistä. Ja tärkeää on päästä rauhan vakauttamiseen, kehityssuunnitelmien kautta, kun toimiin on ryhdytty kussakin eh, välikohtaustilanteessa. Jos ajatellaan Afrikan unionin ajattelu tapaa verrattuna eh, aikaisempaan järjestöön, niin eh, yksinkertaistaan voi sanoa, että jos aikaisemmin Afrikan yhteisön järjestö lähti liikkeelle siitä, että ei puututtu eh, maiden sisäisiin asioihin, niin nyt Afrikan unioni on ensimmäinen kansainvälinen järjestö, jonka perustamistekstissä mainitaan suojaamisen velvollisuus, turvaamisen velvollisuus. Eli meidän peruskirjassamme sanotaan, että ei saa olla toimettomia, vaan on ryhtävä toimiin jopa aseellisesti, jos unionin huippukokous, unionin konferenssi tätä esittää, jos jossain maassa käy niin, että ihmisoikeuksia poljetaan tai siellä tapahtuu eh, rikoksia ihmiskuntaa vastaan tai kansanmurhia. Kuten sanoin, Afrikan unionin perusperiaatteet on peritty Afrikan järjestöltä, niin ajatuksena on, että rajoja eh, ei muuteta siitä, niistä rajoista, mm, jotka perustettiin maiden itsenäistyessä. Tämä ei ole enää mikään julkilausuma, vaan tämä on perusperiaate, joka löytyy unionin perus, eh, perustamissopimuksesta. Ja tämä periaate on eh, perusta kaikelle integraatiolle Afrikassa ja halutaan näin myös välttää maiden etääntymistä toisistaan. Vaikka eh, Pohjois-Malin äskettäiset tapahtumat ehkä vähän vaikeuttavat tämän toteuttamista. Kaikki uudet Afrikan kriisit ja konfliktit ovat peräisin tai liittyvät jotenkin suoraan tai epäsuoraan hallintoon. Ja sen takia Afrikan unioni on hyvin läheltä miettinyt hallintokysymyksiä. Meillä on perusperiaatteita, mutta myös puitteita ja välineitä, joilla pyritään edistämään hyvää hallintoa poliittisesti, taloudellisesti ja myös yritysten tasolla pyritään torjumaan petoksia erityisesti. Afrikan unionin työkalupakki on moninainen ja yhä rikkaampi. Meillä on Afrikan rauhan ja turvallisuuden arkkitehtuuri, eli rakennelma, joka pyrkii olemaan kattava, pyritään ehkäisemään konflikteja ja myös ryhtymään toimiin niiden sattuessa ja on tarkoitus paneutua myös niiden eh, syihin, jotta ne eivät toistuisi enää jatkossa. Jos ajatellaan hallintoon liittyviä kriisejä ja konflikteja, Afrikan unioni on asiaa tutkinut ja tullut siihen tulokseen, että suurin osa näistä eh, selkkaustilanteista liittyvät siihen, että yhtenäisyyttä ja moninaisuutta on vaikea tasapainottaa ja toisaalta keskusta ja periferiaa on, ne on vaikea huomioida samanaikaisesti. Kaikissa eri tapauksissa voidaan nähdä, että on epätasapainoa olemassa, ei ole suhteellisuutta keskustojen ja periferioiden välissä suhteissa yleensä keskuksissa on eh, paremmat mahdollisuudet ja periferiassa taas huonommat. Sitten on tietysti huomioitava moninaisuus. Jos näin ei käy, niin tämä johtaa eh, aseellisiin eh, selkkauksiin tai jopa itsenäistymispyrkimyksiin. Te olette varmasti voineet havaita, että Afrikassa tänä päivänä lähes kaikki selkkaukset ja kriisit ovat maiden sisäisiä, kahden naapurimaan välisiä kiistoja on tuskin ollenkaan enää liittyen rajoihin tai rikkauksiin, vaan suurin osa Afrikan kriiseistä – rajoittuu nimenomaan sisäisiin asioihin, mutta usein ne saavat kuitenkin alueellisia ulottuvuuksia eh, sen takia, että niihin puututaan tai ne laajenevat tai sitten on olemassa tekijöitä, jotka liittyvät etnisiin ryhmiin tai jopa strategiseen kilpailuun osapuolten välillä. Ja näin pääsinkin sitten Afrikassa tällä hetkellä valitseviin konflikteihin. Ensinnäkin voitaisiin mainita eräs myönteinen seikka, joka usein unohtuu. Eli että tällä hetkellä on paljon vähemmän selkkauksia ja myös uhreja siis kuin 90-luvulla viime vuosituhannella. Tehän tiedätte suurten järven alueen tilanteen ja tiedätte, miten hirveitä seurauksia oli Ruandan kansanmurhasta. No, kymmenen vuotta myöhemmin selkkauksia ja uhreja on vähemmän. Tämä on ilahduttava asia, vaikka näitä selkkauksia on yhä liikaa ja uhrejakin on liikaa. Ja kaikki, mitä voimme tehdä ihmishenkien pelastamiseksi, on tehtävä, on pyrittävä meidän iskulausemme mukaisesti siihen, että olemme rauhassa itsemme kanssa ja myös muiden kanssa. Horisontaaliset ilmiöt, jotka löytyvät koko mantereen tasolta, no siellä on terrorismia, eh, näitä merirosvo toimia ja irrottautumispyrkimyksiä eri maista. Kaikki tämä vaikuttaa koko mantereen tasapainoon. Eli voidaan todeta, että Adenin lahdelta Somalian rannikolla Ginean lahdelle asti Afrikan länsirannikolla tämä on ikään kuin kriisi, reitti ja voidaan mm, sanoa, että täällä on ikään kuin idästä länteen asti menevä eh, rikollisuusreitti ja tämä on valtava haaste sitten mantereen kollektiiviselle turvallisuudelle. Ja sitten lisäisin vielä, että maat ylittävälle rikollisuudelle on tyypillistä toisaalta terrorismi, mutta toisaalta huumausaineen kauppa. Huumausaineen kauppa ei ole ainoastaan vaarallista ihmisten terveydelle. Tämä on tietysti näin, mutta kaikki tämä kauppa vaikuttaa myös valtioiden toimintaan, demokraattisten instituutioiden toimintaan ja se on myös suuri vaara koko alueen turvallisuudelle, koko Länsi-Afrikkaa. Tämä ilmiö tällä hetkellä hyvin laajalti koskettaa, vaikka tiedetään, että tuotteet on tarkoitettu Euroopan markkinoille ja että Länsi-Afrikka on vain kauttakulkualue, vaikka osa kulutusta tapahtuu yhä enenevästi tällä alueella ja se koskee erityisesti toimettomia nuoria, mutta huumausainekauppa on tällä hetkellä kyllä pidettävä uhkana alueen rauhalle ja turvallisuudelle siitä, sitä on kohdeltava nimenomaan tällaisena uhkana. Ja sitten tärkeä uhka on se, että Afrikassa erityisesti Eh, Länsi-Afrikassa sinne voi muodostua tällaisia huumausainevaltioita ja näissä eh, eteläamerikkalaiset verkostos, verkostot määräisivät. Ne tarvitsevat tällaisen kautta kulkupaikan matkalla Eurooppaan. Ja sen takia tällä alalla tehtävä yhteistyö on asetettava etusijalle – ja sitten jos ajatellaan muita tilanteita, niin luvalla ne käyn ne nopeasti läpi sillä tavoin, että jos haluatte kommenteissanne, niin voitte niihin palata tai esittää kysymyksiä. Meillä on hyvin hankala tilanne koko suurten järvien alueella. Te viittasitte puheenjohtaja siihen, että Kongon demokraat poliittisen tasavallan itäosassa on vaikea tilanne, tilanne, mutta näin on myös Burundissa. Ja vaikka tällä hetkellä pikemminkin kiintämme huomiomme muihin Afrikan alueisiin, on kuitenkin tärkeää, että tehdään kaikki mahdollinen, jotta tilanne ei siellä huonosi entisestään. Ja sitten erityisen vaikeita tilanteita ja mahdollisesti todella vaarallisia jos ponnisteluista huolimatta ei päästä tilanteesta eteenpäin. Tämä on Sudanin ja Etelä-Sudanin välinen tilanne. Tällä hetkellä eh, tilanne on se, että Addis Abebassa aloitettiin eilen taas neuvottelut ja niitä johtaa Afrikan unionin eh, korkean tason paneeli ja entinen Etelä-Afrikan presidentti Beki on tässä johdossa. Meillä on myönteistä kehitystä Somaliassa. Kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni on antanut Afrikan unionille jatkuvaa tukea. Tällä alueella on pyritty eh, turvamaan Somalian valtion vahvistaminen, mutta Tätä varten tarvitaan myös uusi perustuslaki, uusia instituutioita ja siirtymäkauden loppu 20. elokuuta. Kaikki tämä, kaikkea tätä on tarkkaan mietittävä ja ponnisteltava tarpeeksi, jotta tästä voisi tulla hyvä esimerkki kansainvälisen yhteisön toimintakyvystä, kun pyritään ratkaisemaan sellainen tilanne, joka oli vaikuttanut täysin mahdottomalta ratkaista. Ja sitten on Sahelin alue. Tämä on selvästi huolestuttava aihe. Aikaisemmin ongelma liittyy erityisesti Afrikan sarveen ja Suurtijärven alueeseen jatkuvasti eh, ikään kuin mätäpaisi oli täällä, mutta tällä hetkellä Sahelin alue on eh, suuri ongelma ja kaikki se, mitä siellä tapahtuu, johtaa hallinnollisiin ongelmiin, humanitaarisiin ongelmiin, ympäristöongelmiin, terrorismiin liittyviä ongelmia ja myös kauppaan liittyviä ongelmia ja sitten näitä erottautumispyrkimyksiä. Täällä on todella eh, valtava sekoitusongelmia. Se ei koske ainoastaan malia, vaan myös koko tätä aluetta. Ei edes ainoastaan Länsi-Afrikkaa, vaan se koskee myös Sahelin ja Saharan alueen muita maita, myös Pohjois-Afrikkaa ja toisaalta Keski-Afrikkaa, Keski-Afrikan maita. Eräs selkkaus kategoria on sellainen, että sitä voidaan pitää ikään kuin eh, jähmettyneenä, koska siihen ei liity suuria väkivaltaisia selkkauksia eikä toisaalta myöskään mitään edistymistä. Tämä on Eritrean ja eh, Etiopian välinen tilanne ja Djiboutin ja Eritrean välinen tilanne, mutta myös Länsi-Saharan eh, siirtomaavallan purkautumisen loppu, niin järjestettäisiin kansan äänestys, mutta sitä ei valitettavasti ihan lähiaikoina voida pitää, koska tekin olette varmasti tietoisia siitä, kuinka vaikeaa eh, lähteä Christopher Brossin työ on ollut. Hän edisti siellä eh, YK pääsihteeriä. Tilanne on umpikujassa tuolla. Ja jos ajatellaan sitten uudenlaisia toimintatapoja, pyrimme edistämään rauhaa ja turvallisuutta. Meillä on vahvistettu yhteistyömekanismi, jolla pyritään pääsemään eroon LRAsta. Tämä koskee kaikkia näitä alueen maita. Me saamme tähän Euroopan unilta tukea ja YK on turvallisuusneuvosto on tässä asiassa yhä enemmän mukana. Tämä on selvä. osoitus siitä, että on tärkeää toimia koko eh, mantereen tasolla ja yhdessä niin, että voidaan tilanne yhdessä parantaa ja tämä Kyseinen LRA on herran vastarinta-armeija. Ja sitten jos ajattelemme Arabian kevättä, siitä, sitä kutsutaan Arabian keväksi juuri medioissa, mutta me puhumme lähinnä vallankumouksesta ja kansan kapinasta. Ja kyseessähän on demokraattisten järjestelmien aikaansaanti sekä Tunisiassa että Egyptissä tämä on valtava eh, työ ja siihen liittyy paljon toivoa ja tämä kaikki koskee myös Libyaa, joka on valitsemassa kansalliskokousta. Pohjois-Afrikan prosesseista voidaan ottaa oppia, mutta on tärkeää tällä hetkellä olla niissä mukana ja pyrkiä välttämään se, etteivätkö ne lähtisi liisumaan väärään suuntaan. Tässä mielessä emme ole yhdessä. Meillä on kumppaneita, laadukkaita, pitkäaikaisia strategisia kumppaneita. Meillä on Afrikan unionin ja Euroopan unionin välinen kumppanuus, jonka jo mainitsin. Se on nyt jo kypsässä vaiheessa. Siinä on tärkeää sisältöä, se on hyvin tärkeää Afrikan rauha- ja turvallisuustoiminnalle. Eh, ja me olemme oikein tyytyväisiä, että meillä on tällaista toimintaa ja että unioni koko ajan ponnistelee meidän hyväksemme. Tämän 2012 vuoden ensimmäisenä kuukausina on voitu nähdä yhteistyötuloksia YK kanssa. Meillä on 2036 päätöslauselma, joka koskee Somaliaa ja sitten eh, tämä, tästä on otseroja tuloksia ja sitten 2046 päätöslauselma, joka koskee Sudania ja Länsi-Sudania ja siinä toistetaan aivan tarkkaan Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston päätöslauselma. Ja lopuksi sanoisin, että ensi vuonna vietämme Afrikan yhteisön järjestön 50 vuot, perustamisen 50-vuotisjuhlia ja samanaikaisesti jotkut meidän maistamme viettävät itsenäistymisensä 50-vuotisjuhlia ja me haluamme varmistaa sen, että pan-afrikkalaisuus ja tehdä selväksi, että panafrikkalaisuus on yhä vielä hyvin tärkeällä sijalla eh, afrikkalaisten mielissä. Näin voimme päästä Afrikan uudelleen eh, syntymiseen ja uuteen kukoistukseen eh, ja näin voidaan varmistaa se, että Afrikka edistyy, meidän on lähdettävä liikkeelle niistä arvoista, jotka ovat meille yhteisiä ja kansainväliselle yhteisölle myös. On lähdettävä liikkeelle niistä arvoista, joiden avulla Manner on päässyt taas edistyksen tielle niin, että Afrikka voi elää rauhassa ja olla vauras ja eh, vastuullinen kansainvälisessä yhteisössä. Kiitos. Ich bedanke mich sehr herzlich. Kiitoksia kovasti tästä alustuksesta. Siinä oli aika paljon sitten keskustelun aihetta. Ensimmäisen puheenvuoron saa Preda. Kiitoksia puheenjohtaja, komissaari. Kiitoksia tästä alustuksesta. Kuten sanoitte, Afrikan unioni on EUn tärkeä kumppani ja kuten sanoitte, meillähän on nyt monia kriisejä, jotka ovat hyvin huolestuttavia Afrikassa. Haluaisin korostaa nyt kahta seikkaa tässä kriisissä. Te puhuitte Sudanin ja Etelä-Sudanin välisestä konfliktista. Ja olemme tietysti iloisia siitä, että neuvotteluita on jatkettu mutta, ja tästähän keskusteltiin viime viikolla Strasbourgin täysistunnossa. Olemme erittäin huolissamme siitä, että pommituksia jatkettiin viime viikolla. Afrikan unioni ei ole tuominnut näitä pommituksia. Haluttiinko tällä tavalla kannustaa Sudania palaamaan neuvottelupöytään? Vai katsotteko yksinkertaisesti, että tästä eteenpäin voidaan odottaa, että tilanne kehittyy näin, eli kolme päivää pommituksia ja sitten jatketaan neuvotteluita. Ja sitten keskeytään taas neuvottelut ja sitten taas jatketaan myöhemmin. Näiden pommitusten tarkoitus, niitähän on ollut hyvin paljon Sudanissa. No sitten Somalia. Olemme voineet todeta viime viikolla, että Afrikan unionin joukot toimivat hyvin menestyksekkäästi Afgojen kaupungissa. Sehän on Somaliassa merkittävä kaupunki. Näiden toimien avulla voidaan luoda humanitaarinen käytävä Mogadishuun saakka. Ja tietysti on, täytyy onnitella sotilaita tästä menestyksestä ja kysyisin, Katsotteko, että tämä käytävä kestää? Ainakin keskipitkällä aikavälillä. Onko se toimi, jota voidaan ylläpitää tilanteen valvon, valvomisen kannalta? Kiitos. Uh, thank you so much. Sitten Anna Gomes. You're very, uh, commissioner for... Paljon kiitoksia edustajalle hyvin kattavasta johdannosta ja joka tarjosi myös paljon syvällisiä näkökantoja. Haluaisin allekirjoittaa myöskin sen kysymyksen, jonka kollega tuossa edellä esitti, mutta haluaisin, että selostaisitte meille myös, mikä Afrikan unionin asenne on tällä hetkellä Malin tilanteen suhteen ja guinea on tilanteen suhteen koska nämä periaatteet, jotka puheessanne otitte esille, siis demokratia, ihmisoikeudet, hyvä hallinto, ovat toki totta, mutta viittasitte myöskin haasteisiin siihen, että näitä valtioita on todella hankala, miltei mahdoton hallita, hallinnoida ja näistä valtioista on tulossa kaikenlaisten järjestäytyneiden rikollisjoukkioiden ja liikkeiden keskuskohteita. Esimerkiksi Genabissa on yksi näistä. Ja sen takia ECOWAShan on alueellinen länsi afrikalainen organisaatio. Tietenkin se kuuluu Afrikan unioniin ja on sen alainen, mutta ECOWAS toimii tällä hetkellä siten, on antanut vallankaappauksien tapahtua ja tämä on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä Afrikan unioni ja myöskin YK edustavat tai mitä niiden pitäisi edustaa. Ja uskon, että guinea on kohdalla tämä todellakin on ristiriidassa myöskin YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmien kanssa. Eikö tässä nyt ole kyseessä sellainen tilanne, jossa EU ja Afrikan unioni voisivat ja niiden pitäisi tehdä paljon enemmän yhteistyötä, kun pidetään mielessä myös tämä tällainen järjestäytyneen rikollisuuden valtatie tai moottoritie jonka otitte puheessanne esille, se joka kulkee itä-länsi-akselilla Afrikassa. Ja kuten totesitte, se tulee yhä lähemmäs Eurooppaa. Nimittäin järjestäytynyt rikollisuushan kohdistaa toimintansa yhä enemmän Eurooppaan, mutta siitä koituu afrikkalaisille yhä enemmän kärsimystä myös. Haluaisin pyytää teitä myöskin käsittelemään hieman, syvä, hieman syvällisemmin Länsi-Saharan kysymystä. Ja tiedän, että Afrikan unioni on tietenkin hyvin selkeässä yhteydessä YK on päätöslauselmiin koskien itsemääräämisoikeutta Länsi-Saharan kohdalla, mutta tässä on tilanne, jossa kansainvälistä oikeutta todellakin uhmataan. Ja kuten sanoitte puheessanne, YK on korkein edustaja suurlähettiläs Ross jäi ottamatta Marokossa vastaan. Häntä ei otettu siellä vastaan. Oikein näin, että Afrikan unioni, unioni toimisi kovin tehokkaasti tässä asiassa muistuttaisin, että EUhan on myös kovasti vastuussa niistä ristiriidoista tai siitä toimimattomuudesta tai toimenpiteiden puutteista tämän asian suhteen. Tämähän on afrikkalainen ongelma ja Afrikan unionin pitäisi olla siinä vetovastuussa, emmekä näe, että siellä tapahtuisi kovin paljon, joten olisi mukava kuulla teidän ajatuksianne siitä hieman lisää. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia sitten Weigel. Dankeschön, Herr President. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissaari, mehän olimme Viinissä samaan aikaan. Olimme samassa instituutiossa suurlähettiläänä ja hienoa nähdä teitä taas täällä. Johdannossanne te korostitte sitä, että meidän pitäisi nyt keskustella vielä säännöllisemmin ja poliittisemmin ja syvällisemmin ja te annoitte meille paljon ajattelemisen aihetta tänään. Ensin kysyisin Länsi-Saharasta. Eilen illalla tässä samassa salissa oli paljon väkeä. Yhtäkään istumapaikka ei ollut vapaana. Ehkä 50 ihmistä seisoi tuolla salin takaosissa ja täällä keskusteltiin Länsi-Saharasta – ja täällä näytettiin Bardenin filmi Länsi-Saharasta. Tietysti voitaisiin ottaa esiin monia kysymyksiä, mutta kaikkein tärkein kysymys on se, kuka pystyisi olemaan mukana tässä prosessissa, jossa haetaan ratkaisuja. Eilen Varden muistutti kuvien kautta ongelmien historiasta – Eli kaikki alkoi brutaalista invaasiosta. Ja tämä oli tavallaan keksitty konflikti sitten myöhemmin, koska kyse oli kansan suverenisuudesta, joka asui kotimaassaan, ja suverenisuus sitten palautui. Eurooppa tietysti on itsekin vastuussa jäsenvaltioidensa toiminnasta, jotka estävät ongelmien ratkaisun YKssa ja muualla. Ja tietysti voidaan odottaa, että Afrikan unionikin ottaisi selkeämmin kantaa näihin ongelmiin. Tämähän on vielä jäänne Afrikan siirtomaa-ajoista, joten asiaa pitäisi käsitellä vähän päättäväisemmin. Ehkä me kaikki odottelemme, että Marokon demokratia kypsyy, kunhan he ymmärtävät, että heillä ei ole enää varaa siihen, että naapurialueella on siirtomaita, tai sitten jotain pahaa täytyy vielä tapahtua, jotta Marokko olisi valmis tekemään kompromisseja näissä kysymyksissä. Ja kompromissihan tarkoittaa sitä, että se vetäytyisi pois ja antaisi Länsi-Saharan kansalaisille oikeuden päättää omasta tulevaisuudestaan. No sitten toinen lyhyt kysymys, eli Darfurin ongelma. No Darfurin ongelma on tietysti jäänyt nyt Etelä-Sudanin ja Sudanin välisen konfliktin jalkoihin, mutta ongelma on kuitenkin edelleen olemassa. Dohan neuvottelut eivät johtaneet mihinkään ratkaisuihin Darfurin osalta, ja enemmän tai myöhemmin meidän täytyy kiinnittää tähän uudelleen huomiota ja toimia. Eli haluaisin kuulla teidän kommenttinne Darfurista. Kiitos. Frau Nielsen. Kiitos sitten Nielsen. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, komissaari. Haluaisin kysyä kahdesta asiasta. Ensin Mali. Eilen Ranskan presidentti Hollande kehotti Afrikan unionia pyytämään YK turvallisuus turvallisuusneuvoston kokousta liittyen Malin tilanteeseen, ja mitä nopeammin sitä parempi. Hän keskusteli myöskin Bonin kanssa, joka on Beninin presidentti, ja Vattaran kanssa, joka on myöskin presidentti. Sitten, mitä mieltä olette tästä ajatuksesta, josta on alettu puhua yhä useammin, eli että lähettäisiin rauhanjoukkoja, jossa olisi mukana Afrikan unionin joukkoja ja sitten myöskin YK-joukkoja Maliin. Olisiko Afrikan unioni valmis pyytämään, että YK lähettää sinne rauhanturvajoukkoja? Mikä on teidän kantanne EUn roolista? Sehän on merkittävä toimija humanitaarisella tasolla. Ja tietysti se voi toimia rauhanturvatehtävissä YK mandaatilla. No sitten vähän täsmällisempi kysymys liittyen humanitaariseen kriisiin, elintarvikekriisiin. No se ei ole mikään uusi kriisi Malissa, koska jo aikaisemmin Emenelän joukkojen hyökätyä maahan maassa oli elintarvikeongelmia, kuivuutta ja nyt tilanne on pahempi. Ja eilen punainen risti puhui siitä, että 32 000 henkeä tulee lisää Malin, Malin Muptin alueelle – Eli tämä vaikuttaa humanitaarisen tilanteeseen erittäin vakavasti Mutsin alueella, erityisesti Bondiagarakin alueella, joka on hyvin köyhä alue ja jossa elämä on erittäin hankalaa. Eli humanitaariselta kannalta tilanne on erittäin huolestuttava ja haluaisin kysyä, no en nyt tunne näitä vaatimuksia, eli millaisia vaatimuksia Emenellä on liittyen näihin maantieteellisiin alueisiin. Olen nähnyt yhden kartan, jossa oli Wasawenin alue kuvattuna, ja olin yllättynyt siihen, että siellä oli Bunyagarin seutu myöskin mukana, jonka tunnen hyvin, ja Muptikin alue, joka mielestäni ei millään tavalla liity tuoregeihin. Eli voisitko kertoa vähän lisää tästä, näistä rajoista, sillä tavalla kuin Zawadin vapautusliike on määritellyt tällä hetkellä? No, kun te puhuitte näistä Afrikan konflikteista, te sanoitte, että tällä hetkellä Afrikassa konfliktit ovat sisäisiä. Ne ovat ehkä erityisesti etnisten ryhmien välillä. Olin hiukan hämmästynyt, enkä nyt ole ihan samaa mieltä. Kuitenkin konfliktit ovat val- Euro- Euroopan myöskin aiheuttamia, ja siellähän on eurooppalaisia yrityksiä, jotka hyödyntävät luonnonvaroja ja erityisesti Kongossa on aseellisia konflikteja Pohjoiskivussa. Viime viikolla 30 000 henkeä pakeni kivusta ja pakenivat Ugandaan. Ja mehän tiedämme, että tällä hetkellä taistelut jatkuvat tällä alueella. Eikä voida kiistää sitä, että eurooppalaisia yrityksiä on nyt hyödyntämässä alueella luonnonrikkauksia. Eli meidän täytyy muistaa tämä, kun ajattelemme afrikkalaisia konflikteja. Kiitos. Tanok. Tanok. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Länsi-Saharasta ihan lyhyesti kaksi kollegaa kysyivät jo jotakin, joka ei ole ihan reilua, kohta, koska Marokko ei ole AUn jäsen juuri siksi, koska kaikki muut jäsenvaltiot ovat tunnustaneet Länsi-Saharan. Eli tämä on ainoa maa, joka ei AUssa ole mukana juurikin tämän asian takia. Komitean edustaja mainitsi niin sanotut jäätyneet, jähmettyneet konfliktit. Eritrea ja Etelä-Sudan ovat tässä olleet esillä. Minä olisin kiinnostunut erityisesti Somalimaasta, joka on ollut 20 vuotta itsehallinnossa demokraattisesti. Siellä on kuitenkin jihadistit ja se taistelee jihadismia ja merirosvousta vastaan ja se on hyvä tarina kerrottavaksi. On olemassa raportteja siitä, tai on raportoitu laillisesti tämän valtion valtion itsenäisyydestä ja AU ei sitten tunnustanut tätä äh, raporttia tai ei julkaissut tätä raporttia aikanaan. Siirtymäajan hallintojärjestelyt ovat nyt äh, ontuneet jonkin aikaan. Mitä olette mieltä tällä hetkellä Etelä-Somaliasta ja Somalimaan itsenäisyydestä? Voisiko se edetä tehokkaasti? Ja sitten Afrikan unionin rahoituksesta toiseksi. Garafi maksoi yli 20 prosenttia budjetistani, budjetistani uskoakseni. Tripolin uusi hallitus ei ole erityisen iloinen siitä, mitä AUn isoimmat valtiot erityisesti tekivät Gaddafin tukemiseksi konfliktin aikana. Miten aiotte nyt sitten hankkia rahoituksen tai puuttuvan rahoituksen, kun Libya ei varmaankaan samanlaisella avokätisyydellä tue budjettiani kuin ennen ja AUn ja alueellisten blokkien väliset suhteet. Anna Gomez mainitsi Ekovasin esimerkiksi. Mitenkä otatte huomioon tai miten käsittelette näitä alueellisia blokkeja? Onko teillä olemassa muodollisia järjestelyjä alueellisten blokkien välisen yhteistyön järjestämiseksi? Meillä ei ole minkäänlaista vastaavaa järjestelmää täällä EU-ssa taikka tilannet, vastaavaa tilannetta, koska EUn jäsenvaltiothan toimivat suoraan keskenään ja meillä on EU yhtenäisenä kattojärjestönä. Mutta miten te järjestelitte nämä alueelliset kysymykset? Grazie, molto velocemente. Kiitoksia ihan nopeasti vain. Kuulin tässä konflikteista, jotka ovat ilmeisiä ja sitten niitä, jotka ovat ikään kuin latentteja. Täytyisi kuitenkin alleviivata tässä, että selkeästikin on ollut havaittavissa tiettyä hitautta reagoida konfliktien ratkaisemiseen. Ihan lyhyesti ottaisin esille kolme asiaa. Ensimmäiseksi täytyy ensinnäkin olla tietoisia siitä, että turvallisuuskysymykset koskevat koko Afrikan valtiota ja sitä myötä myöskin Euroopan aluetta. Ja erityisesti viittaisin Nigeriaan. Se, mitä siellä on tapahtunut, voi liittyä selkeästi myöskin Marokkoon. On otettava huomioon se, että pitäisi tarkastaa onko mahdollista järjestää sellaisia joukkoja tuolle, tuonne paikan päälle, jotka voisivat rauhoittaa valitsevaa tilannetta. Sitten Somaliasta tässä jo puhuttiinkin ja Afrikan sarvesta, mutta minä olen hyvin huolestunut Eritrean ja Djiboutin välisestä latentista konfliktista ja olen erityisen huolestunut Eritrean sisäisestä tilanteesta, koska se on kestämätön tilanne ja uskoisin, että AUn pitäisi toimia tässä paljon vahvemmin ja harjoittaa poliittista painostusta ratkaistakseen osapuolia löytämään jonkinlaisen ratkaisun tilanteen, jossa kaikenlainen oikeusjärjestys ja oikeuden käyttö puuttuu. Libyaa kohtaan on toimittava myöskin johdonmukaisesti. Sitten Länsi-Saharasta lopuksi. Kysyisin teiltä, olisiko mahdollista kutsua koolle jonkinlainen pyöreä pöytä Euroopan unionin ja Afrikan unionin välillä, jossa pyrittäisiin tukemaan Christopher Rossin käynnistämiä toimia niin, etteivät toimenpiteet jäisi, jäisi pelkästään YK käsiin. Ehkä voitaisiin myöskin AUn ja EUn puolelta toimia voimakkaammin keskustelun avaamiseksi uudemmille innovatiivisimmille urille. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Komissaari, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Te teitte selväksi, että meillä on aikaa rajallisesti ja ottaen huomioon kuinka moninaisia ja tiiviitä nämä kysymykset olivat joudun kuitenkin vastaamaan hyvin pikaisesti. En ehdi menemään yksityiskohtiin. Jos aloitetaan Länsi-Saharan kysymyksestä, johon useampi täällä viittasi, tämä on hyvä asia, koska teidän ajatuksenne viittaat kaikki siihen, että meidän on yhdistettävä voimamme, jotta pystymme edistymään siihen suuntaan, että Länsi-Saharan kansa voisi vihdoin eh, käyttää itsemääräämisoikeuttaan. Tämä hankala prosessi, jota johtaa YK pääsihteerin erityisedustaja, jota valvoo turvallisuusneuvosto. Kaikki tämä osoittaa, kuinka vaikeaa toiminta on. Afrikan unioni ja aikaisemmassa vaiheessa Afrikan yhtenäisyysjärjestö oli aivan yhtä hankalassa tilanteessa aikoinaan, niin kuin joku teistä täällä sanoi. Afrikka on lopulta antanut Saharan tasavallalle eh, valtion arvon. Siitä on tullut jäsen, siitä tuli jäsen ensin yhtenäisyysjärjestössä ja sitten Afrikan unionissa. Afrikan unioni on lähtenyt siitä, että Länsi-Saharan kansan itsemääräämisoikeus kuuluu sille. Ja jos ajatellaan polisario rintamaa, ja sen johtoa, että niiden olisi toimittava kansantahdon mukaisesti siinä vaiheessa, kun kansanäänestys pystytään vapaasti järjestämään. Näin siis Länsi-Sahara on Afrikan unionin täysjäsen ja Afrikan unioni on koko ajan ollut sitä mieltä, että tilanne on eh, aika erityinen, koska suuri osa tämän maan alueesta ei ole maan hallinnassa ja YK johtama prosessi ei myöskään tee mahdolliseksi sitä, että voitaisiin nähdä, missä vaiheessa ratkaisu olisi tulossa. Ja siksi Euroopan unionilla ja Euroopan mailla on vastuullinen tehtävä, niiden on käytettävä vaikutusvaltaansa ja pitää pyrkiä poliittiseen ratkaisuun. Sen on oltava tavoitteena ja on vihdoin annettava mahdollisuus Länsi-Saharan kansalle ottaa kantaa vapaasti omista asioistaan. Anna Gomes tuntee hyvin Itä-Timorin tilanteen ja olen sitä mieltä, että kaikki kansat olivat panesten pieniä tai suuria, niiden on päästävä siirtomaan vallasta ja niiden on saatava itsemääräämisoikeus, joka sinänsä antaa uudenlaisia eh, mahdollisuuksia että esimerkiksi keskenään taistelijat kansat voisivat yhdessä miettiä myönteisempää tulevaisuutta. Ehkä Länsi-Saharan ratkaisu, ongelman ratkaisu voisi myös edistää laajemman Magrebin syntyä ja täällä Pohjois-Afrikan alueella voisi olla sitten integraatio, joka olisi eh, koko Afrikan integraatiota edistävää. On paljon erilaisia konkreettisia hankkeita ja Afrikan unioni ja Euroopan unioni ovat näitä asioita käsitelleet. Kaikki hyvät ajatukset pitää nyt panna pöydälle, jotta voidaan päästä tästä tilanteesta, joka tällä hetkellä kovasti huolestuttaa, ottaen huomioon, että tilanne on sellainen, että ihmisoikeustilanne on huonontunut ja myös pakolaisten elinolot ovat vaikeutuneet ja tämä tilanne on epänormaali. Siihen pitäisi pystyä puuttumaan mahdollisimman nopeasti. Sahran kansa on joutunut jo liikaa uhrautumaan ja tämä tilanne on siellä jatkunut jo aivan liian pitkään. Afrikan unioni on siis valmis antamaan laadukkaan panoksen tämän selkauksen ratkaisemiseksi yhteistyössä YK ja kaikkien muiden toimijoiden kanssa. Ja nyt sitten näin muihin kommentteihin järjestyksessä suurin piirtein, jos ajatellaan Sudanin ja Etelä-Sudanin välinen suhde, kuten sanoin. Addis Abeban ministerikokous 24. huhtikuuta. Sen jälkeen saatiin toinen toukokuuta YK päätöslauselma ja kiellettiin ilma pommitukset samalla tavalla kuin Heglikin evakuointiin saatiin myös paljon tukea. Ja on täysin legitiimiä tuomita nämä pommitukset, mutta Afrikan unionin kanta on selvä. Nyt on lopetettava ponnitukset ja on evakuoitava toisen osapuolen alueet ja tämän ainoa tapa ratkaista kahden maan välinen ongelma. Ja on hyvin tärkeää, että molempien että molemmat maat ymmärtävät, että yleisen rauhan sopimuksen sisältö tarkoittaa sitä, että tarvitaan kaksi elinkelpoista valtiota, jotka voivat rauhanomaisesti elää rinnakkain ja täydentää toisiaan. Ja tähän liittyen Afrikan unio koko kansalainen yhteisö voisivat eh, auttaa näitä osapuolia ja vaatia kompromissiratkaisua näihin auki oleviin ongelmiin. Ne ovat joka tapauksessa parempia kuin tämä jännitteinen tilanne ja konfliktitilanne, joka vallitsee kahden maan välillä. Ja sitten Somalian liittyen olemme oikein tyytyväisiä, että hallituksen ja misomin joukot ovat edistyneet Misomin alueella. Mehän tiedämme, että siellä on eh, eniten siirtymään joutuneita henkilöitä koko maailmassa. Ja tämän alueen eh, sotilaiset johtajat ovat pyrkineet siviiliuhreja välttämään ja tämä on ollut mahdollista myös näissä eri operaatioissa on vältytty siviiliuhreita. Shabab-ryhmä on joutunut perääntymään AFKE on hallinnassa ja joku noin 40 kilometrin päässä. Tämä operaatio jatkuu ja varmasti tilanne pystytään vakauttamaan seuraavien viikkojen aikana. Kuten tiedätte, mainit, että ja minähän mainitsin jo tämän strategisen suunnitelman, joka on laadittu. Tässä tehdään, tehdään yhteistyötä kansainvälisten eh, kumppaneiden kanssa ja niiden maiden kanssa, jotka joukkoja toimittavat. Ja näin pyrimme siihen, että eh, poliittinen ja sotilainen strategia kulkevat käsi kädessä sillä tavoin, että elokuun loppupuolella voitaisiin eh, jo päästä siihen vaiheeseen, että uusi aikakausi olisi alkamassa täällä. Kansainvälinen yhteisö ja humanitaariset toimijat, niiden pitäisi käyttää hyväksi nyt sitä tilannetta, että tilanne paranee ja pitäisi pyrkiä auttamaan sivilejä näillä vastaavautuneilla alueilla, nyt kun on päästy Shabamin vallasta. Tämä valta oli aika eh, rankkaa ja se kohdisti siviiliväestöön sellaisia toimia, jotka ovat erityisen tuomittavia. Ja jos ajatellaan sitten Malia ja Guinea Bissauta, tältä osin voin sanoa, että me olemme samaa mieltä nyt siitä, että nämä kaksi eh, harmittavaa tapausta ovat nyt menneet demokratiaa kehityksen vastaisesti. Kaikki vallankaappaukset ovat huonoja. Tämä on erityisen järjetöntä, koska eh, Malissa eh, kaappaus tapahtui kuukautta ennen presidentinvaaleja ja Guinea-Bissaussa taas kahden presidentinvaalin kierros, kierroksen välillä. Näin siis demokratisointiprosessi on mennyt vähän takapakia Afrikassa ja on tärkeää varmistaa, että nämä hallitukset, jotka ovat vallankaappauksesta syntyneet, eivät jäisi valtaan. On tärkeää, että kansainvälinen yhteisö puhuu yhdellä ainoalla äänellä, kun tuomitaan nämä perustuslain vastaiset toimet. Afrikan unioni taas eh, kunnioittaa perusperiaatteitaan, jotka on hyväksytty perusasiakirjoissa vastustetaan sotilasvallankaappauksia ja haluamme yhdessä eh, toimia kaikkien toimijoiden kanssa eh, samansuuntaisesti. Ja nyt on jo suunniteltu 7. kesäkuuta pidettäväksi eh, kokous, johon tulee, joka on mallin tukikokous. Se koskee kaikkia kyseisen, Afrikan, kyseisen alueen Afrikan maita ja myös eri kahdenvälisiä kumppaneita ja kansallisia järjestöjä, Euroopan unioni, YK on mukana ja muut. Ja samana päivänä, seitsemäs päivä, meillä on kansainvälinen Kineabissa on kontaktiryhmä, joka kokoontuu ja jossa on rinnakkaispuheenjohtajana CDAO ja CBLP. Ja näin toivottavasti 7. kesäkuuta kansainvälinen yhteisö saa lisää eh, vahvistusta tavoitteilleen edistää perustuslaillista järjestystä sekä Malissa että Guinea-Bissaussa. Ja sitten Darfurin kysymys. Totta, Siellä epävakaus on vähän vähentynyt ja lähinnä Sudanin ja Etelä-Sudanin tasavaltojen välinen tilanne on se, joka meitä eniten huolestuttaa, mutta on kuitenkin selvää, että Darfur on yhä sellainen alue, johon liittyy suuria riskejä kun sotilaalliset ryhmittymät eivät ole tulleet mukaan Dohassa Katarissa eh, laadittuun asiakirjaan, jossa Afrikan unionin ja YK välittäjät toimivat. Ja sen takia kansainvälisen yhteisön pitäisi pyrkiä siihen, että muut aseiset ryhmittymät tulisivat neuvottelupöydän ympärille ja allekirjoittaisivat Dohan asiakirjan ja olisi huomioitava e, myös ne erityiset tarpeet, joita näillä erityisillä eri ryhmittymillä voi ehkä olla. Aseellinen tie ei ole mahdollinen. Kansainvälisen yhteisön on tehtävä tämä selväksi näille kapinaliikkeille. Kun puhuin erityyppistä selkkauksista Afrikasta, niin mainitsin, että nyt suurin osa konflikteista on jonkun maan sisäisiä. Kyseessä eivät ole kansainväliset konfliktit, vaan pikemminkin maiden sisäiset aseiset konfliktit siksi, että ne tapahtuvat maiden sisällä mutta kuten sanoin, on usein sellaisia toimijoita, jotka ylittävät rajat, jotka ovat niissä mukana. Eli olipa kyse kenestä tahansa kansallisista yhtiöistä, terrorismista, merirosvouksesta tai yksityishenkilöistä tai valtioista, niin joka tapauksessa on selvää, että poliittisella tasolla tällainen analyysi on paikallaan. Minä en sitä vastusta, henkilökohtaisesti, sillä joissain tapauksissa tilanne on todellakin tällainen, niin kuin kentällä voi todeta. Jos ajatellaan kansainvälisen toiminnan vahvistamista Malissa ja Pohjois-Malissa, meille on mainittu Ranskan uuden presidentin julkilausumat on hyvin hyvä asia, että hän ottaa asioihin kantaa. Olisi tärkeää, että kansainvälinen yhteisö yhdessä selvästi eh, vastustaisi eh, tätä, näitä irtautumispyrkimyksiä. Meidän on edistettävä integraatiota Afrikassa, meidän vuoropuhelun avulla silloin, kun tämä riittää ja muin keinoin, jopa pakkokeinoin silloin, kun tämä on eh, tarpeen, pitäisi pystyä edistymään niin, että voidaan kansallinen yhtenäisyys ja Malin eh, alueellinen integriteetti varmistaa. On selvää, että Malissa on 20 vuoden aikana rakennettu demokraattisia instituutioita ja nyt kaikki kansan osat pystyisivät kyllä edistämään omia ajatuksia ilman aseiden käyttöä ja ilman, että eh, maan rajojen integriteetti kyseenalaistuu, mutta vallankaappaus on nyt vienyt Malin valtiolta paljon eh, valtaa erityisesti siksi, että Mali ei ole enää eh, legitiimi demokraattisilta instituutioiltaan. Jos ajatellaan sitten akmia, niin olisi tärkeää, että pystyttäisiin edistämään sitä, että tuorikin tuorikin ongelmiin voitaisiin löytää ratkaisu ilman, että rikotaan Malin integriteettiä. Ja tässä on tärkeää siellä kansainvälisen terrorismin vastustaminen. Ei saa mahdollistaa sitä, että se voi laajentua. Ja nythän se on jo Malissa niin laaja, että kaksi kolmasosaa Malin alueesta on Malin valtion eh, valvonnan ulottumattomissa. Mitä tulee sitten Afrikan unionin rahoitukseen, meillä ei ole erityisiä ongelmia. Afrikan unioni ei ole vain herra Gaddafi ja me olemme vielä olemassa, ei meillä ole mitään erityisiä ongelmia tässä mielessä. Ja sitten haluaisin vielä sanoa, että Gaddafi ei koskaan maksanut 20 prosenttia. Suurin määrä Etelä-Afrikka, Nigeria, Egypti, Libya, kaikki nämä viisi maata maksoivat pitkään 15 prosenttia, nyt tämä on 12 12,5-13 prosenttia kutakin maata koskien, eli koskaan ei ollut sellaista tilannetta, että Gaddafi olisi pystynyt vaikuttamaan panoksellaan Afrikan unionin, vaan Afrikan unioni on ollut riippuvainen kaikista Afrikan maista, ja mainitsin tässä nämä viisi maata nimeltä, mutta sitten erityisesti olemme riippuvaisia kansainvälistä kumppaneista, ja se, mikä, mihin me pyrimme, on, että tulisi vähemmän kansainvälisiä panoksia, vaan lähinnä meidän jäsenmailtamme. Ja meillä on nyt CDAO ja Keski-Afrikan alueen eh, omat panokset, ja olisi hyvä, että eh, kaikki jäsenvaltiot voisivat antaa vähän suurempia panoksia vähän tasa-arvoisemmin niin, että voitaisiin vähentää kansainvälisten kumppaneiden osallisuutta. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä sanoa, että uusi Libyan hallitus on maksanut kokonaan Libyan eh, jäsenmaksut ja tähän liittyviä ongelmia ei siis ole. Ja sitten lopuksi sanoisin, että aika on nyt edennyt kovin nopeasti. Aika on, aika on ylittynyt ja haluaisin sanoa, että vielä erään seikan, joka otettiin esille. Me seuraamme subsidiariteettiperiaatetta sisäisesti ja me mietimme eri alueiden ja järjestön etua ja sitten haluamme jakaa taakkaa ja meidän panoksemme ovat toisiaan täydentäviä. Kaikki ovat osa rauhan ja turvallisuuden rakenteita. Kaikki tämä edistyy koko ajan. Me pyrimme ottamaan oppia Euroopan unionista, mutta haluamme myös saada käsiksi omia hyviä käytänteitä. Ja toivomme, että 2013, kun tulee kunnuksi 50 vuotta Afrikan yhteistä toiminnasta, että tämä voisi olla uusi lähtölaukaus lisää pan-afrikkalaisuudelle ja näin Afrikan manner voisi käyttää omia voimavarojaan yhä paremmin, mutta myös strategista kumppanuutta, kuten sitä, joka meillä on Euroopan unionin kanssa. Kiitos. Thank you very much. I thank you for the... Kiitoksia tästä kiintoisasta keskustelusta. Tästä oli apua meidän työssämme. Ja toivottavasti voimme jatkaa tätä yhteistyötä. Eli kiitoksia ja kaikkea hyvää teille.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 Meine Damen und Herren. No niin. Meillä on täällä paikalla Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja Staffan Nilsson ja myöskin Brysselin Open Society Institute instituutin johtaja Heather Grabe. Hän on myöskin toiminut kabinettijohtajana komissiossa, eli tervetuloa. Tänään käymme keskustelua, joka liittyy laajentumiseen, poliittisiin tavoitteisiin, kriteereihin ja EUn strategisiin etuihin. Kopan mietintö varmasti on merkittävä työssämme seuraavina vuosina ja toivottavasti saamme tätä kautta aikaan menestyksen. Tänään keskustelemme mietinnöstä toiseen kertaan. Ja meidän on jatkettava tätä keskustelua, jotta voimme varsinaisesti syväl, syventyä tähän keskusteluun. Ja Nilssonin ja Graben kanssa voimme jatkaa tätä keskustelua. Hehän tuntevat tämän alan asiat hyvin. Nilsson ja Grabe käynnistävät nyt tämän keskustelun. Kumminkin saa 5-6 minuuttia alustusaikaa. Useinhan Euroopan parlamentin asiat saavat vain minuutin tai puolitoista minuuttia puheaikaa, eli teillä on nyt hieno tilaisuus puhua täällä. Ja Nilsson saa ensimmäisen puheenvuoron, olkaa hyvä. Very much, Elmar Brook, for this. Kiitoksia paljon Elmar Brokille tästä mahdollisuudesta esiintyä täällä. Kiittäisin myöskin esittelijä Rava Koppaa tästä mietintöluonnoksesta. Olen sen lukenut ja uskoakseni voin olla samaa mieltä lähes kaikista niistä 22, vai kuinka monta niitä olikaan niitä kohtaa, mitä mietinnössä oli. Tässä puhutaan laajentumismaille esitettävistä ehdoista ja niiden yhdenmukaisuudesta. Olen samaa mieltä siitä, koska aivan ensimmäisestä päivästä on oltava selkeät suuntaviivat sekä kansalaisille että poliitikoille siitä, kuinka EU-hun päästään. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta Euroopan unioni voisi olla uskottava. Ja tällä tavalla kansalaisten on laajentumismaissa helpompaa päästä käsiksi poliitikkojensa työhön koskien Euroopan unionin liittymisagendaa. Mutta tämä tarkoittaa myös, että EUn jäsenvaltioiden täytyy olla reiluja, tasapuolisia ja pitäytyä sitoumuksissaan. Latinaksi sanotaan pacta sunt servanda, eli sopimukset on pidettävä. Kun puhutaan avoimuudesta ja ehdollisuudesta laajentumispolitiikasta, niin samanaikaisesti kyseessä on kuitenkin oppimisprosessi myös EUlle. Ja on normaalia, että sopeutetaan prosessia, kun opitaan kokemuksista. Kokemuksi, kun opitaan, niin tällaiset mukautukset täytyy aina sopeuttaa liittyjämaiden valmiustasoon. No sitten siirtyisin välittömästi siihen kohtaan, jossa puhutaan Euroopan talous- ja sosia- sosiaalikomiteasta ja mihin me haluamme sitoutua ja panna oman panoksemme ja missä parlamentin äh, puheenvuoro voisi näkyä voimakkaammin. Uskomme myös, että sosiaalisen ulottuvuuden esille tuominen voimakkaammin laajentumisprosessissa olisi tarpeen. Meidän komiteamme on ilman muuta tällä kannalla myös. Laajentumisprosessi on todellakin usein nähty äh, jonkinlaisena tuskallisena prosessina kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Ja kansalaiset näkevät tilanteen usein näin. On siis korostettava myöskin sosiaalipolitiikan aloja ja näiden politiikojen viestimiseen paremmin esimerkiksi sosiaalialan lainsäädännön ja terveys- ja turvallisuuslainsäädännön ja työterveys- ja turvallisuuslainsäädännön alalla Tällä tavalla voidaan antaa esimerkkejä siitä, miten työntekijöitä eurooppalainen laki voi suojata. Tämä sosiaalinen ulottuvuus nostaa myöskin kansalaisyhteiskunnan äh, vuoropuhelun merkitystä, ja tämä esiintyy selkeästi tämä ajatus mietinnössämme. Me haluamme olla tällaisia benchmarkkeja äh, laajentumismaille. On välttämätöntä, että laajentumisprosessista saadaan osallistavampi, koska laajentumis ei voi olla pelkästään Euroopan julkishallinnon käsissä, vaan kyseessä on myöskin kansalaisten prosessi ja myöskin työmarkkinaosapuolten prosessi ja muiden yhteiskunnan organisaatioiden ja toimijoiden prosessi, kuten kohdassa yhdeksän mainitaan. No ainoa tapa myöskin saada tämä menestyksekkääksi tämä prosessi kaikin kannalta on sosiaalisen ulottuvuuden esillä pitäminen. Kaikki laajentumismaat tarvitsevat vahvempia ammattiliittoja. Ammattiliitot tarvitsevat kuitenkin kumppaneita, eli työnantajapuolen organisaatioita, joiden on oltava riittävän vahvoja edustaakseen työnantajia. Mutta ammattiliitoilla on avainrooli muutosten tekijänä pitkällä polulla kohti liittymistä EU-hun. EUn täytyy antaa enemmän tukea näille järjestöille kapasiteetin lisäämiseksi. Erityisesti ammattiliitot tarvitsevat EUn apua, jotta ne voisivat onnistua täydellisesti kahdenvälisissä ja kolmenvälisissä äh, työmarkkinaosapuolten neuvotteluissa. Täytyy varmistaa myöskin, että nämä ammattiliitot ovat jäsentensä rakentamia, eivätkä valtion kontrolloimia. Mitä tulee Euroopan unionin laajentumisen vaikutuksiin, niin haluaisin korostaa, että on ilman muuta haastavaa vakuuttaa kansalaiset siitä, että laajentumisen pitäisi olla poliittinen prioriteetti, mutta meidän ei pitäisi unohtaa, että kansalaisten odotukset laajentumiselle ja sen mukanaan tuomille eduille laajentumismaissa ovat valtavat. Tämä on historiallinen mahdollisuus Euroopalle yhdistyä ja näin se pitäisi esittää. Tietysti sillä ehdolla, että liittyjä maat täyttävät niille asetetut kriteerit, mutta joka tapauksessa Euroopan unionille tämä on historiallinen mahdollisuus ja haaste myöskin varmistaa, että prosessi voi edetä. Meidän komiteassa käytetään kahta työkalua pääasiassa. Ensinnäkin pyrimme varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot, jotka eivät ole päässeet neuvotteluovelle vielä, olemme perustaneet niitä varten tällaisia yhteisiä konsultointikomiteoita. Niihin meillä on kaksi kertaa vuodessa säännölliset kokoukset, myöskin Euroopan parlamentin kanssa yhteistyössä. Ja olisi mukavaa, jos tulevaisuudessa olisi mahdollisuus järjestää yhdessä työmarkkinaosapuolten edustajien ja muiden osapuolten edustajien kanssa kokouksia niin, että e- Euroopan parlamentti olisi mukana myös. Balkanin yhteistyöfoorumi on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä foorumi. Siinä käsitellään kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa alueelle tärkeitä kysymyksiä. Zagrebissa on tänä vuonna neljäs foorumi marraskuun lopussa ja siellä käsitellään monia niistä huolenaiheista, joita otit esille myöskin mietinnössä, esimerkiksi maaseudun kehittäminen, työttömyys ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, mielipiteen ja median vapaus. Suositukset lähetetään Euroopan poliittisille johtajille ja myöskin Balkanin poliittisille johtajille – ja sitten me työstämme niiden täytäntöönpanoa yhdessä kansalaisyhteiskunnan kumppaneittemme kanssa kyseisillä alueilla. Ja lopuksi ja lyhyesti vielä haluaisin todeta, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tulee jatkossakin edistämään laajentumisprosessin eteenpäin viemistä. Tämä on historiallinen mahdollisuus ja haaste, joka, jota meidän ei pitäisi jättää käyttämättä hyväks, hyväksemme, mutta sen täytyy olla osallistava ja avoin prosessi rehdillä reilulla tavalla. Euroopan unioni täytyy voida nähdä mahdollisuutena saada parempi tulevaisuus ja näiden maiden täytyy olla valmiita liittymään. Euroopan unionin täytyy tehdä rintarinnan yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa näillä alueilla. Me teemme työtä tämän suuntaisesti ja luotan tukeenne jotta saisimme kaikki muutkin instituutiot tekemään yhteistyötä samansuuntaisesti. Kiitoksia paljon, että annoitte minulle puheenvuoromahdollisuuden ja mielelläni kuuntelen sitten tästä kehkeytyvää keskustelua. Kiitos. Nilsson. Kiitoksia. Seuraavaksi Grabbe. Um, good morning. It's a pleasure to address Kiitoksia. On hienoa olla täällä puhumassa. Itse työstin komissiossa laajentumisasioita lähes 20 vuotta ja tällä hetkellä puhun teille sitten Open Society-instituutin nimissä. Se on toiminut tällä alulla jo lähes 30 vuotta, ja tämä koskee meitä kaikkia maita, jotka ovat liittyneet EU-hun vuoden 1993 jälkeen, siis 1995 jälkeen, ja tietysti myöskin Balkanin ja Turkin alueella. Tämä mietintö on erittäin hyvä ja onnittelen koppaa työstään koska siinä korostetaan monia asioita, jotka ovat tulleet esille monen kertaan. Ja olemme tehneet työtä jo 30 vuotta laajentumismaissa niissä, jotka ovat liittyneet ja jotka ovat vielä odottelemassa EU-jäsenyyttä. Ja meillä on samoja päätelmiä hyvin pitkälti, erityisesti kohdassa F, jossa puhutaan avoimista arvioinnista sen suhteen, miten sääntöjä on noudatettu, ja sitten nämä esikuva-analyysit ovat tärkeä osa prosessia, jotta voidaan nähdä millaista edistystä on tapahtunut, mutta niistä ei saa tehdä mitään lisäehtoja, eikä niistä saa tulla mitään poliittisia tehtoja, jotka eivät olleet osa alkuperäisiä ehtoja. Myöskin kohdassa 20 on ehdotettu, että jäsenvaltioita pitäisi arvioida sen mukaan, miten ne ovat noudattaneet EUn perusarvoja ja demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltion toimintaa. Tämähän on sen mukaista, että meillä pitäisi olla samat standardit uusissa ja vanhoissa jäsenvaltioissa. Ja maan poliittinen kehitys demokratian suhteen ja politiikan ja kansallisyhteiskunnan välinen yhteys ei tietenkään pääty sinä päivänä, kun maa liittyy EU-hun. Jokainen maa kehittyy koko ajan ja EU-jäsenyys on erittäin tärkeä osa demokraattista yhteisöä ja maita, jossa oikeusvaltioperiaate on tärkeä, mutta EU sinänsä ei sitä takaa. Olisi mielenkiintoista nähdä, millaisia valvontamekanismeja voitaisiin ottaa käyttöön. Parlamentti voisi miettiä tätä vähän yksityiskohtaisemmin, koska kohdissa 7 ja 258 sopimuksessa Euroopan unionista ovat hiukan epäselviä tämän suhteen. Kun ajatellaan laajentumista, tärkeintä on korostaa johdonmukaisuutta sisäisten ja ulkoisten standardien osalta, eikä niin kuin lausunnossa tässä luonnoksessa on sanottu, että uusiin jäsenvaltioihin ei pidä soveltaa korkeampia standardeja kuin olemassa oleviin nykyisiin jäsenvaltioihin, vaan pitäisi käyttää suurinta yhteistä nimittäjää. Ei niin, että haetaan alhaisinta yhteistä nimittäjää jollain alueella – vaan kaikkein pitäisi tähdätä kaikkein korkeimpaan yhteiseen nimittäjään. Ja ehkä parlamentti voisi miettiä vähän, millaisia nämä nimittäjät sitten ovat eri alueilla, pohjautuen perusoikeuskirjan Lissabonin sopimukseen ja muihin sitoumuksiin, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet. Kaikkien näiden vuosien jälkeen komissiossa ja Open Society-instituutissa – integraatiokapasiteetti on se, millainen kapasiteetti toimielimillä on soveltaa EU-lainsäädäntöä johdonmukaisesti jäsenvaltioissa ilman, että toimielimet joutuvat poliittisen ohjailun kohteeksi. Meidän täytyy taata demokratia, oikeusvaltioperiaate ja niin edelleen. Ja tähän liittyy muitakin ehtoja, mutta myöskin toimielinten vakaus on tärkeää. Ja silloin jäsenyydestä on hyötyä koko yhteiskunnalle ja jäsenvaltio pystyy toimimaan EUn täysjäsenenä. No sitten vielä kolme huomiota kokemuksistamme Open Society-instituutissa näissä maissa ja mikä on sitten kansalaisyhteiskunnan rooli. On erittäin tärkeää ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan ja kansalaisyhteiskunta on hyvin laaja käsite – Siihen liittyvät AY-liikkeet, työnantajien liitot. Kummankin osuus on kuitenkin aika pieni uusissa jäsenvaltioissa. Sitten kansalaisjärjestöt, pienet paikalliset hyväntekeväisyysjärjestöt, erilaisia klubeja, järjestöjä, hyvin erityyppisiä järjestöjä, jotka ovat osa vilkasta kansalaisyhteiskuntaa. Komissio on ottanut yhteyttä näihin ryhmiin erilaisen vuoropuhelun kautta ja on sen tehnyt kaikenlaista työtä tällä saralla. Ja tärkeää on, että yhteydenotto näihin toimielimiin liitetään kahteen asiaan, joissa Euroopan parlamentin rooli on keskeinen. Eli ensinnäkin yhteys kansallisiin parlamentteihin. Euroopan parlamentillahan on tietysti jo paljon yhteyksiä ja paljon yhteistoimintaa, mutta kansalliset parlamentit pitää saada kuunnella mukaan prosessiin, eli kansallisten parlamentin on oltava yhteydessä myöskin paikalliseen kansalaisyhteiskuntaan. Liittymisprosessista saattaa tulla pelkästään poliittinen menettely, jossa neuvotellaan hallitusten, neuvoston ja komission välillä ilman, että parlamentilla on kunnon roolia. Euroopan parlamentin rooli on keskeinen, kun varmistetaan, että ollaan yhteydessä kansallisiin parlamentteihin maissa, jotka haluavat liittyä EU-hun, ja niiden pitää sitten olla yhteydessä yhteiskunnan eri osiin, ei ole niin, että liittymisprosessi olisi jotenkin irrallaan laajemmasta yhteiskunnasta. No sitten toinen asia, joka tulee esille mietinnössäkin, eli pitää olla selkeää politiikkaa EU:ssa ja pitää jatkuvasti jäsenvaltioissa toistaa myöskin toimielimissä, että ne ovat sitoutuneita tähän prosessiin. Tämän tekee prosessista uskottavan ja on vaikea ylläpitää uudistuksia maassa, jos EU ei ole varma. Sitten tässä on kaksi vaaraa. Ensinnäkin on se vaara, että tilanne muuttuu koko ajan. Eli maa on ryhtynyt jo, unioni on ryhtynyt sitoumuksiin, jotta maa voi liittyä EU-hun, mikäli se täyttää ehdot ja käy prosessin läpi oikealla tavalla, mutta yhtä vaarallista on se ehdotus, että jotkut jäsenvaltiot ovat tämän valtion ystäviä, joten sen ei tarvitse tätä kaikkia ehtoja koska sillä on historiallisia suhteita, läheiset diplomaattiset suhteet ja että ne ovat vain tärkeitä. Nämä ovat kumpikin vaaroja, kaksi ääripäätä, joita tulee välttää. Ja jäsenvaltioiden sitoumuksia, kuten edellinen puhe sanoi, on ylläpidettävä, eli minä täytyy pitää kiinni siitä, mistä on sovittu. Kööpenhaminan kriteerit ovat olleet jo 20 vuotta, ja ne ovat kestäneet tämän ajan hampanakan hyvin liittyvät demokratian oikeusvaltioperiaatteeseen, ihmisoikeuksien suojelemiseen, vähemmistöjen suojaan. Ne ovat hyvin keskeisiä asioita nykyisille ja uusille jäsenvaltioille. Ja meidän täytyy tietysti katsoa markkinataloutta, kilpailukykyä. Ne ovat hyvin hankalia erityisesti nyt tällä hetkellä Balkanilla. Poliittisesti ja taloudellisesti on tärkeää käynnistää vaikeat uudistukset ajoissa, ja valvoa standardien noudattamista erityisesti oikeuslaitoksessa ennen kuin maasta tulee EUn jäsenvaltio. Instituutioiden laatu on tärkeä, jotta näistä standardeista pidetään kiinni jäsenyyden jälkeenkin. Tähän liittyy myöskin kulttuurista toimintaa sen suhteen, miten nämä instituutiot toimivat demokratiassa. Ja tässä pitää olla tämä ero, josta puhuin aikaisemmin, eli toimielinten välillä kansallisella tasolla ja sitten kansalaisyhteiskunnan välillä paikallistasolla. Ja sitten lopuksi vielä muistuttaisin, täällähän on paljon ihmisiä, jotka ovat työstäneet laajentumiskysymyksiä vuosikausia. Eli koko yhteiskunnan pitää olla mukana liittymisprosessissa. Mietinnössä ei ollut mainintaa siitä, että kaikkein haavoittuvimmat yhteiskunnassa pitää myöskin ottaa mukaan, ja ajattelen tässä nyt lähinnä romaneja. Monissa maissahan on nähty nykyisissä jäsenvaltioissa ja uusissa tulevissa jäsenvaltioissa romanit jätetään usein tämän prosessin ulkopuolelle. Eli nyt EUn tasolla. Meillä on puitteet kansalliselle integraatiopolitiikalle, ja se ei välttämättä olisi ollut tarpeellista, mikäli aikaisemmissa liittymisprosesseissa, jos ajatellaan vaikka 70-lukua jo, olisi kiinnitetty enemmän huomiota siihen, että kaikkein haavoittuvimmatkin täytyy saada mukaan. Ja sitten yhteiskunnallinen ulottuvuus, josta edellinen puhuja puhui, josta on myöskin tässä mietinnössä puhuttu, eli romanit ovat hyvin tärkeä osa tätä yhteiskunnallista ulottuvuutta. Kiitos. Herzlichen Dank, Frau Kiitoksia, Grabbe, tästä johdannosta. Nyt kollegat voivat osallistua keskusteluun. Ja pyytäisin, että ensin esittelijä puhuu lyhyesti, jotta meille jää vielä aikaa keskusteluun. Eli esittelijä Koppa, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, first of... Kiitos puheenjohtaja. Aivan siksi haluaisin kiittää AFET-valiokuntaa ja teitä puheenjohtaja henkilökohtaisesti siitä, että on nyt toinen mahdollisuus asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa puhua tästä laajentumisasiasta. Tässä oli kaksi hyvin mielenkiintoista puheenvuoroa. Nyt olen täysin vakuuttunut, ihan vakuuttuneempi siitä, että kansalaisyhteiskunta on ottava mukaan tähän prosessiin. Kiitos puheenjohtaja Nelsonille siitä, että hän on ottanut vastaan pyyntömme eh, tällaisen susikomentajan puolesta. Me tiedämme, että me pyrimme edistämään demokratia legitimiteettiä sillä tavoin, että kansalaisjärjestöt ovat Euroopan tasolla ottaa asioihin kantaa. Tämä on siis mielestämme luonnollinen yhteistyökumppani ja aion korostaa komitean tärkeyttä ja sitä, että on tehtävä yhteistyötä komission ja Euroopan parlamentin kanssa. Minä panin nyt muistiin kaksi tärkeää seikkaa, jotka mainitsitte, puheenjohtaja, että pitää tukea ammattiliittyjä näissä maissa, mutta myös sitä, että on tehtävä töitä rinta rinnan kansalaisyhteiskunnan kanssa. Haluaisin todella kiittää kovasti kaikista tästä tiedosta, mikä koski sosiaalifoorumia. Ja sitten haluaisin kiittää myös Hilda Graabea, kuten Heather Graabea, joka jo kertoi, että hän on laantumiskysymyksiä työstänyt monta vuotta. Ja hän on ottanut tämän asian kantaa tekstissään ja näin akateemisemminkin. Minulla olisi Rova Grabelle tekninen kysymys, joka liittyy lainemisprosessin seurantaan. On hyvä, että tässä komissio haluaa lisää vertailua käyttää ja minä haluaisin jatkossakin, että näin olisi kaikissa prosessin eri vaiheissa, ei ainoastaan neuvotteluvaiheessa, jotta tästä voisi tulla ennakoitavampi prosessi ja uskottavampi sellainen. Jos ajattelee kokemustanne, onko tämä todella käytännössä mahdollista? Mitä mieltä olette? Oli kiinnostava kuulla mitä sanoit, ja samansuuntaisesti kuin puheenjohtaja Nelson, on tärkeää, että otetaan koko yhteiskunta mukaan, ja sitten tämä kaikista syrjäytyneessä asemassa olevat on otetaan mukaan, tämä on tärkeää. Ja sitten lopuksi tämä ajatus seurantamekanismista nykyisille jäsenvaltioille, jotta voidaan varmistaa se, että Kööpenhaminen kriteerit toteutuvat jatkuvasti ja myös Euroopan unionin eh, keskeiset arvot. Tiedämme, että täällä on ollut paljon sellaisia tapahtumia, jotka ovat vieneet meiltä uskottavuutta ja on hyvä kuulla, että mielestäni tämä ajatus on mielenkiintoinen. Sitä on vielä mietittävä tietysti lisää, mutta näin me kuitenkin sitten eh, kohtaisimme kaikkia samalla tavalla. Eihän liittyminen ole mikään prosessin loppu, vaan liittymisen jälkeen prosessin on vielä jatkuttava. Emmehän me voi vaatia, että toimitaan eh, sääntöjen mukaisesti, jos emme itse toimi niiden mukaisesti ja toimi näiden kriteerien vastaisestikin. Haluaisin kiittää vielä kerran ja nyt odotan mielenkiinnolla kollegojen kommentteja. Kiitos. Sitten Ik dank eh, zowel mevrouw Koppa eh, als de beide deskundigen die ons hier eh, goed voorgelicht hebben. Voorzitter, u had Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun nyt lyhyesti, kuten pyysitte. Tämä mietintö on erinomainen. Ja olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä Koppa juuri sanoi, mutta tiettyissä kohdissa asioita pitää hiukan täsmentää ja otan esiin nyt muutaman asian esiin tästä Kopan mietinnöstä. Kahden väliset kysymykset eivät saa olla esteenä liittymisprosessille. No mitä sitten tarkoittaa? Pitääkö asiat jättää tälle tolalle vai pitäisikö me ensin ottaa yhteyttä kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Mutta se vaihtoehto tietysti olisi paljon monimutkaisempi. Mutta selvää ei kuitenkaan ole tämä kohta kuusi, jossa koppa puhuu yhdentymiskapasiteetista, mutta meidän täytyy käyttää vähän täsmällisempiä termejä. No mitä tulee sitten oikeuslaitokseen ja ihmisoikeuksiin? Meidän täytyy antaa etusia näille kysymyksille. Kun katsomme kokemuksiamme, ensin pitää neuvotella oikeudellisista ja ihmisoikeuskysymyksistä. Se pitää kirjata tähän ihan mustaa valkoisella. Sitten on yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita koppa on korostanut ja tuen niitä täysimittaisesti, mutta kuitenkin ehkä voitaisiin kehittää myöskin jotain yhteiskunnallisia kriteereitä. Kun ajatellaan tämänhetkisiä kriteereitä, meillähän on siellä liittävästi liittymä, liikkumavaraa. Me voimme myöskin tukea näitä valtioita, emmekä pelkästään arvioida niitä. Sitten budjettivaliokunnan lausunto. Siinähän on todettu, että ehdokasmaiden on saatava vahvempaa tukea, jotta ne pystyvät noudattamaan budjettikuria. Ehkä meidän pitää täsmentää näitä asioita myöskin tässä mietinnössä. Sitten jäsenvaltioissa pitää olla käytössä erinäisiä kriteereitä. Eli tässä siis tärkeimmät kohdat. Kiitos sitten Cornelissen. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olin erityisen kiinnostunut kuulemaan puheenjohtaja Nielsenin puheenvuoron, koska olen täysin samaa mieltä, että on huolestuttavaa, että laajentumisprosessissa sosiaaliset aspektit eivät ole riittävästi mukana. Olin työllisyysvalio valiokunnan mietinnön esittelijänä epäkakkosessa. Ja nämä mainitsemani asiat ovat juuri niitä samoja, joita yritän pitää esillä tuolla omissa yhteyksissämme. Eli työmarkkinaosapuolet ja sosiaalinen dialogi pitäisi olla paljon enemmän esillä. Työmarkkinaosapuolillahan on EU-ssa lainsäätäjä rooli, eli jos tulevaisuudessa liittymisneuvotteluja käyvät maat aikovat osallistua tähän prosessiin täysimääräisesti, niin tätä asiaa täytyy kyllä pitää paljon vahvemmin esillä. Ja sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanoa on tarkasteltava myös. Siis lakiahan on, mutta se täytyy panna täytäntöön. Esimerkiksi pimeät työntekijät, ei ole olemassa minkäänlaista työmarkkinatarkastuskäytäntöä ja lainsäädäntöä. Ja tällaiset asiat eivät vain saa riittävästi huomiota laajentumisprosessissamme. On surullista, että tällaiset suuret poliittiset kysymykset jäävät huomiotta, koska esimerkiksi työolosuhteihin liittyvät kysymykset vaikuttavat valtavalla tavalla ihmisten päivittäiseen elämänlaatuun. Rouva Koppa otti esille monia asioita, jotka syövät energiaamme ja joiden ei sitä pitäisi tehdä. Esimerkiksi nyt jäsenvaltioiden vaaleihin liittyvät huolenaiheet, ei niin pitkältikään, ei, ei niinkään Euroopan parlamentin tai komission asioihin liittyen, vaan pikemminkin ministerineuvoston työhön vaikuttavat asiat, eli kotimaan vaali pohdinnat ja huolenaiheet näyttävät vaikuttavan aivan liikaa liittymisneuvotteluja käyvien maiden tilanteeseen. Ja sitten on olemassa kahdenvälisiä asioita. Tietenkin kahdenväliset kiistat täytyy ratkaista, mutta ne näyttävät edelleen olevan aivan liian suuressa roolissa laajentumisprosessissa. Pitäisi luoda muita areenoita tällaisten kysymysten ratkomiseen niin, etteivät ne saastuttaisi laajentumisprosessin uskottavuutta ja johdonmukaisuutta. Rouva Koppa ottaa mietinnöstä luonnoksessaan esille monia näistä asioista ja esitän vielä omia tarkistuksiani, jotta voitaisiin vahvistaa mahdollisesti entisestään sosiaalisia kysymyksiä. Ja näin saataisiin aikaiseksi aivan erinomainen lopputulos. Kiitoksia. For Koppa. Kiitoksia. Koppa, haluatteko vielä vastata kollegoille? Uh, just one point, uh, Chairman. No ehkä yksi kohta näistä kahdenvälisistä kysymyksistä. Mehän näimme ristiriidan parlamentin kannan välillä, eli että kahdenväliset asiat eivät ole este liittymiselle, ja sitten tosielämän välillä. Eli halusin löytää sanamuodon, jossa yhdistetään todellisuus parlamentin toiveisiin. Eli sanotaan, että nämä asiat pitäisi ratkaista eri foorumeilla – ja olen esittänyt muutamia ajatuksia siihen, miten kansainvälinen tuomioistuin tai sovittelu tai EUn toiminta voisi auttaa. Eli asioihin pitää puuttua mahdollisimman pikaisesti, jottei koko prosessi myrkyty. Eikä näitä ongelmia saa jättää ratkaisematta, koska ikävä tosiasia on se, että neuvostossa näitä asioita voidaan käyttää hetkenä minä hyvänsä. Eli oli hallituksen kanta mikä hyvänsä. Ei ole hyvä, että on täysin erilaisia kantoja sen suhteen, mitä tapahtuu. Eli meidän pitää olla rakentavia ja miettiä, millä tavalla tämä asia voidaan hoitaa. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Grab. Kiitoksia sitten Grabbe. Address the, the question, um, that... Niin, Rova Kopan esittämä kysymys, joka koskee vallivertailua. Tämä itse asiassa liittyy näihin kahdenvälisiin seikkoihin, jotka mainitsitte. Kuten sanoitte, kahdenvälisiä asioita voi missä tahansa yhteydessä ottaa esille neuvostossa ja on hyvä yhteys, jolloin voidaan ottaa esille muita ehtoja, jotka liittyvät eivät liity Kööpenhaminan kriteeriin, vaan muihin asioihin. Eli minua nyt kiinnostaa se, että mihin ne oikein liittyisivät sillä komissiolla on kyllä käytössään esimerkiksi ehdokasstatusta varten tällaisia luokituksia. Tämä ei mikään erityisvaihe silloin, kun 2007 jäsenvaltioista puhutaan, mutta nykyään on kuitenkin on ihan järkevää, että tässä on erilaisia vaiheita liittymisessä, sillä Balkanimaiden ja Turkin osalta on pitkästä matkasta kyse ja on hyvä osoittaa näille maille, että edistymistä tapahtuu. Tämä antaa myös vipuvaikutusta siinä mielessä, että autetaan näitä maita, annetaan niille kimmokkeita ja sitten toisaalta voidaan sanoa, että jollain alalla ei edistytä tarpeeksi, esimerkiksi oikeuslaitos ei edisty tai joku muu kritinen asia ei edisty tarpeeksi. Siksi on hyvä, että meillä on tällaisia eri vaiheita ja puolenvälin kannustimia ja olisi ihan hyvä, jos meillä olisi ihan selvästi selkeästi mainittuja eri vaiheita, joissa on erilaisia standardeja, jotka pitää täyttää, mutta jos lähdetään sitten näistä valverusten puhumaan, niin sitten kyllä tämä antaisi neuvostolle selvän roolin. Ja minä olisin sitten huolestunut siitä, että tämä vain ottaisi esille kahdenvälisiä asioita tässä prosessissa. Jos tarkoitetaan standardeja, niin tämä on ihan hyvä. Niitä voidaan asettaa erityisille uudistuksille, mitä maissa on tehty. Voidaan sanoa, että tiettyyn standardiin asti on, tai se on saavutettava ennen kuin päästään seuraavaan vaiheeseen, ja komissio tekee tämän implisiittisesti. Ehkä siitä voitaisiin tehdä vähän eksplisiittisempää, mutta näitä eh, benchmarkkeja sinänsä käytetään siinä vaiheessa, kun halutaan joku luku saattaa loppuun käsiteltyä. yleensä kyse ei ole ainoastaan standardista, vaan tämä on vielä jotain selvästi enemmän. Eli tässä on tällainen kyllä ei kysymys, eikä joku taso, tason määrittely on paljon laadullisempi kysymys. Tässä siis kommentin tähän liittyen. Ja sitten jos mennään oikeuksien perusoikeuksiin. Rovaman Roiten puhui tästä ja hän on tätä kovasti edistänyt Balkanin alueella Turkissa. Tämä on aihepiiri, josta tulee yhä tärkeämpi siksi, että niihin liittyy ongelmia unionissa suoraan sanoen. Meillä on olemassa olevissa jäsenvaltioissa ongelmia, meillä on epävarmuuksia perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta. Jos näin on, niin sen vaikeampi on sitten asettaa selvät standardit, joihin ehdokasmaiden pitää päästä, ja että voisimme sanoa, että eh, vaaditaan, että tuomarit nimitetään puolueettomasti, että lehdistö on puolueetonta, että kaikki voivat vapaasti eh, sanavapaa käyttää. On hyvin tärkeää, että meillä on omat asiat kunnossa tähän liittyen, eli olemme salvessa jäsenvaltiossa, niin kuin Rova Koppa sanoi tässä mietinnössään, Tämä on hankala aihe, mutta siitä on tärkeää puhua parlamentissa. Mutta tämä liittyy myös siihen, että pitää päättää, minkälaisia standardeja haluamme asettaa liittyen perusoikeuksiin Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon kautta, mutta myös kansallisella tasolla. Ja kaikki kaikkia, kaikkiin vaikuttanut kovasti e, eurokriisi, se e, kriisi. Heti kun tästä kriisistä alamme päästä, niin tämä on se seuraava asia, johon unionisi paneuduttava, jotta olisimme ulkoisesti uskottavia e, liittymistä kaikkojen valtioiden suhteen ja myös ylipäänsä kansalaisten edun mukaisesti. Kiitos. Thank you very much for your support and your comments. Kiitoksia paljon tuestanne ja kommenteistanne ja myöskin tuestanne kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten mukaan ottamiseksi. Olen todella iloinen, että Rouva Koppa kosketteli myöskin tätä aihetta. Aikaa säästääkseni en tietenkään käynyt yksityiskohtaiseksi läpi sitä, mitä teemme eri maissa, mutta voisin sanoa, että voisi olla hyvä ajatus, että Euroopan parlamentti järjestäisi poliittisella tasolla yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten kanssa jotakin toimintaa. Meillä on aika hyvä eri, ti, kuva eri tilanteista ja kansalaisyhteiskunnasta ja erityisesti työmarkkinaosapuolista ja olemme huomanneet, että ammattiliitot ovat heikoilla, riippuen tietenkin aina kyseisen liiton tai maan historiasta ja perheistä, mutta sekä meidän oman työmme kautta että eurooppalaisten verkostoidemme kautta olemme onnistuneet identifioimaan ja tukemaan tätä kehitystä. Haluaisin korostaa, arvoisa puheenjohtaja, sitä, että laajentuminen 2004-2007 oli vitamiiniruiske Euroopan unionille, mutta samanaikaisesti tuen vahvasti ajatusta, että laajentumista pitää jatkaa maihin, jotka kolkuttelevat ovella, mutta heidän täytyy tietenkin täyttää kriteerit. Mietintö luonnoksenne on hyvin oikea-aikainen ja osuva tähän hetkeen. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Meillä on määrä aikaa tarkistusten jättämiselle 6. kesäkuuta puolelta päivin. Ja sitten koppa voi neuvotella kaikkien tarkistusten laatijoiden kanssa. Kiitoksia Grabbe ja Nilsen, Nilsson. Oli hienoa saada teiltä vähän neuvoja. Niin näin säästettiin aikaa. Niin, kiitoksia.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 Meillä on kaikenlaisia välineitä, mutta minun mietintöni aiheena on unionin ulkoisen toiminnan välineiden täytäntöönpanoa koskevien yhteisten sääntöjen ja menettelyjen vahvistaminen. Eli meillähän on nyt kahtalainen lähestymistapa, jotta voimme lisätä neuvoston kanssa käytävien neuvotteluiden läpinäkyvyyttä ja jotta neuvostolla on todellinen vipuvaikutus. Ainoastaan tällainen pakettiratkaisu on sellainen, jonka kautta parlamentti voi pitää nämä asiat koossa. Ja silloin komissio ja neuvosto eivät voi poistaa sieltä jotain yksittäisiä kohtia. Varjoesittelyt ovat kokoontuneet moneen kertaan ja ovat sopineet yhteisestä aikataulusta ja siellä on elementtejä, jotka liittyvät kaikkiin näihin välineisiin, niiden sanamuotoon ja kohdat, joihin nämä elementit tulisi sijoittaa. Ja meillähän on myöskin yhteiset täytäntöönpanosäännökset. Tarkistukset heijattelevat kaikkien varjoesittelyiden tavoitteita ja ne heijastuvat näissä eri tarkistuksissa. Ja tarkistukset liittyvät eri kysymyksiin. Ensinnäkin delegoidut säädökset. Edellisessä sovittelussa neuvosto ja parlamentti panivat merkille, että komissio sitoutui siihen, että se ehdottaa delegoitujen säätöksien käyttöä tulevien välineiden osalta 2014-2020, mutta näin ei ole käynyt, ja delegoidut säädökset eivät noudata Euroopan parlamentin roolia lainsäätäjänä. Euroopan parlamentti on tehnyt selväksi, että Lissabonin sopimuksen etuoikeuksien mukaan se on mukana näiden välineiden ohjelmoinnissa, joita komissio käyttää joustavuuden ja tehokkuuden nimissä. Parlamentti ei harrasta mitään makrohallinnointia, mutta koko menettelyn pitää olla selkeä ja siksi delegoittujen säädöksien käyttö on oikea tapa edetä. Strategiset työasiakirjat, joissa puhutaan prioriteeteista ja odotetuista tuloksista ja rahoituskysymyksistä laajasti, se pitäisi hyväksyä delegoituna säädöksenä. Asiakirjojen nimet ja tyypit saattavat vaihdella välineen mukaan. Täytäntöpano säännöksissä vuotta vuotuinen täytäntöönpano-ohjelma pitää hyväksyä, mutta muitakin toimia pitää sitten hyväksyä neuvoa antavassa menettelyssä. Tämä on vuoden 2011 asetus, jossa on tarkasteltu näitä eri menettelyitä. Sitten pitää lisätä toimivuutta eri välineiden kanssa välillä. Komissio on ehdottanut että meidän pitää käyttää resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Meidän täytyy ottaa huomioon täydentävyys eri välineiden väline, ja meidän pitäisi käyttää kaikki EUn ulkoissuhteiden välineet. Sitten pitää olla kunnollinen vaikutusten arviointi kaikesta EUn ulkoisesta toiminnasta, ja arviointia on valvottava, ja meidän, meillä pitää olla selkeät indikaattorit, jotka soveltuvat kuhunkin välineeseen. Sitten kansalaisten ja EUn on ymmärrettävä EUn ohjelmien toiminta kolmansissa maissa. Tähän liittyy myöskin näkyvyys. Ja siksi kohdennettu tiedotus on järjestettävä ja myöskin näkyvyydestä on huolehdittava ja aina kun mahdollista, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kannat on otettava huomioon avoimesti ja luotettavasti, jotta hankkeita voidaan panna täytäntöön. Budjettituki, josta annetaan, on rahallista tukea, johon täytyy liittää selkeitä ehtoja, jotka liittyvät tavoitteisiin, selkeisiin toimintakriteereihin, avoimuuteen, luotettaviin valvontamenettelyihin. Ja tämä merkitsee, että ei-EU-instituutiot noudattavat EUn standardeja ja politiikkoja. Parlamentti katsoo, että jonkinlainen määräaika täytyy määrätä, jotta voidaan varmistaa, että 2014-2020 kaudella näitä toimia voidaan sitten mukauttaa asian vaatimalla tavalla. Olen kiitollinen nyt siitä, että tämä on tehty yhteistyössä esittelyiden ja varjoesittelyiden kanssa. Olemme saaneet myöskin lausuntoja ja me olemme hyvin lähellä lopputulosta. Ja toivon, että tällä tavalla saan myöskin teidän tukenne. Ja pyytäisin, että Berman käyttäisi puheenvuoron. Hän on laatinut lausunnon Devestä ja on myöskin tärkeää, että asiat pidetään kasassa ja että meillä on läheistä yhteistyötä Deven ja Afetin välillä. Kyse ei ole pelkästään tästä tekstistä, vaan myöskin neuvotteluaikataulusta. Me olimme samalla kannella, koska tällä tavalla vahvistemme sekä Deven että Hafetin kantaa neuvotteluissa. Eli Kais Berman, ole hyvä. Thank you, Chair. Um, as you have already uh, made your romantic declarations on... Kiitoksia paljon romanttisista lausunnoistanne tästä kiihkeästä Deven ja Afen välisestä yhteistyöstä. En toista tätä, tästä tulee liian runollista muuten toisaalta voiko koskaan olla liian runollinen. No niin, kuten tiedätte, olen DEVE-valiokunnassa lausunnon esittelijänä. Ja minut päätettiin valiokunnassa nimetä CIRn mietinnössä esittelijäksi yhteistoiminnassa. Koordinaatiokokouksissa virkamiesten kanssa käytiin läpi asioita CRIstä, eikä pelkästään siitä, vaan siten siitä, miten tämä vaikuttaisi eri välineisiin. Ja nämä kokoukset olivat hyvin positiivisia, rakentavia ja saatiin aikaiseksi yhteis työssä yhteisiä tarkistuksia ja niistä keskustellaan 4. kesäkuuta seuraavassa Deven kokouksessa. Äänestys tapahtuu 18. ja 19. kesäkuuta siis Deven valiokunnassa ja sillä välin tietenkin olen tarkastellut Elmar Brokin mietintöluonnosta ja komission ehdotuksen tehtyjä tarkistuksia. Ensireaktioni on se, että näyttää olevan asioista suuri yhteisymmärrys kaikki, lähes kaikki AFETin esittämät tarkoitukset ovat äh, mukana lähes samalla sananmuodolla omassa lausuntoesityksessäni. Erityisesti DEVE-lausunnossa pyrin ottamaan komission ehdotukseen seuraavat muutokset mukaan. Ja minulla on tässä kuusi kohtaa. Ensinnäkin pitäisi tehdä selvä ero ohjelmointipäätösten ja täytäntöönpanopäätösten välillä. Elma Brock jo selostikin tätä asiaa, ei tarvitse sitä enää toistaa, mutta on aivan selvää, että Elmar Brock ja minä olemme esittäneet tarkastuksia, tarkistuksia tämän eron tekemiseksi ohjelmoinnin ja täytäntöönpanon välillä puheenjohtajakokouksen neuvonannon mukaisesti siitä, miten meidän pitäisi valita prioriteetit ja miten määrittää tavoitellut tulokset ja kuinka osoitetaan rahaa sitten kullekin projektille. DCIn, DCIstä rahoitetut projektit, rahoitetut toimet kattavat sellaiset toimet, jotka voidaan katsoa viralliseksi, kehitys, virallisiksi kehitystoimiksi. Ja kolmanneksi tarkistus, tarkistukseni koskee arvioinnin tuloksien vahvempaa esillä pitämistä. Me tarvitsemme komissiolta raportoinnin tuloksista. Ja sitten neljänneksi jotkut tarkistukset tuntuvat rajoittavan komission harkintavaltaa. Komissiohan ehdottaa itse aika laajaa harkintavaltaa. Ja vaikka tunnustan, että on tarvetta siihen, että komissiolla pitää olla tietty joustomahdollisuus seitsemän vuoden aikana tapahtuvien muutosten johdosta, mutta tarvitsemme tämän joustavuuden ja parlamentaarisen valvontaoikeuden välisen tasapainon, jotta julkisten varojen käyttö voi näyttää uskottavalta viideksi, viidenneksi. Tässähän puhutaan myöskin julkisista hankinnoista ja tuen irroittamisesta näistä. Tässä on kysymyksessä ajatus siitä, että kehittyvät maat, jotka ovat G20-jäseniä, eivät enää voisi osallistua tarjouskilpailuihin eikä myöskään naapuruus- ja kumppanuusvälineen laisuudessa. Ja olen tarkastellut OECDn suosituksia tästä aiheesta ja siellä on todettu, että ne ovat ne ovat OECDn hyvää tilinhoitoa koskevien säännösten vastaisia. Ja mielestämme tämä olisi myöskin EUn poliittisten sitoumusten vastaista. Ja kuudenneksi ja lopuksi toteaisin, että koko työskentelymme ajan suurimpia huolenaiheitani on ollut se, että saataisiin pidettyä voimassa ne kuusi vuotta sitten aikaan saadut asiat edellisellä lainsäädäntökierroksella silloin, kun me pyrimme vahvistamaan tämän hetkellä voimassa olevien välineiden tehokas käyttö. Kuten tiedätte, DSI on tällä hetkellä aika monimutkainen järjestelmä ja tällä hetkellä yksittäisten välineiden kohdalla keskustellaan asioista, jotka saatiin aikaiseksi jo kuusi vuotta sitten. Ja sitten tässä ehdotetaan muutoksia joihinkin näihin jo aikaansaatuin sopimuksiin. Esimerkiksi nyt vaikkapa se kynnys, jonka jälkeen voitaisiin käyttää kevyempää menettelyä, nousi hyvin, nousisi hyvin korkealle tasolle kehitysyhteistyö osalta, eli 30 miljoonaan euroon. 30 miljoonaa euroa on sellainen rahasumma, jota ei kyllä helposti saa yhteen projektiin, kehitys, projekt, kehitysyhteistyö projektiin tuhlattua. Eli jos parlamentaarinen valvontavalta tällä tavalla katoaisi, niin se olisi harmi. Tällä hetkellä tämä kynnys on 10 miljoonaa euroa ja haluaisin pitää sen siinä. Toiseksi Parlamentin mukanaolo ja tilintarkastusinstituutioiden mukanaolo on ja sen pitää olla ehtona budjettituen hakemiselle. Tämän ehdon ei pitäisi poistua uudesta säädöksestä. Ja sitten Euroopan investointipankin pitäisi olla mukana jatkossakin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden management committeessa, johtoryhmässä, aina silloin kun kyseessä on tämänkaltaiset projektit. Ja siinäpä tämä listani. Kiitoksia. Mr. Vigen. Kiitoksia sitten Vigenin. Hän puhuu Paskun sijasta. I will speak about the instrument for Brexit. Niin, puhun tästä liittymistä valmistelevasta välineestä, ja toivottavasti... No niin. Eli tästä välineestä ja täytäntöpanosäännökset. Eli Paskun nimissä haluaisin kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä, jota oli varjoesittelyiden kanssa eri ryhmistä. Ja siitä, että kaikkein tärkeimmät kohdat meidän ryhmällemme otettiin huomioon tarkistuksissa, joita on esitetty. Ja kyse, li, kyse on myöskin kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta ja että tässä käytetään delegoituja säädöksiä, jotta parlamentti on mittaisesti mukana tässä prosessissa. Ja kansalliset ja paikalliset toimijat otetaan myöskin mukaan tähän prosessiin ja niitä kannustetaan toimimaan aktiivisina sidosryhminä. Ja mukana myöskin sääntö, jolla halutaan edistää EUn rahoitusavun läpinäkyvyyttä. No sitten on muutamia muutoksia tai lisäyksiä, joita SND-ryhmä haluaisi tehdä tarkistusprosessissa. Ensinnäkin paikallisviranomaiset. Sosiaalistdemokraattinen ryhmä haluaisi, että ne olisivat enemmän edunsaajina mukana. Pitää lisätä alue- ja paikallistason rahoitustoimintaa silloin, kun se on mahdollista jotta ne eivät itse vain maksaisi, vaan he myöskin hyötyisivät silloin, kun se on tarpeen. Tämä voisi olla yksi prioriteetti yhteisissä säännöissä. Ja tämä noudattaa myöskin sitä, että meillä pitäisi olla kumppanuutta yhteiskuntien kanssa pikemminkin kuin valtioiden kanssa. Sitten Pasku katsoo, että jotkut esittelijän tarkustukset liittyen budjettitukeen, eli 18 ja 20 tarkistukset. Nämä menevät pidemmälle kuin komission ehdotus ja ne saattavat johtaa liian suuren byrokratiaan ja sääntelyyn ja silloin rahoituksesta tulee vaikeaa. Mutta tietysti tästä pitää vielä keskustella. Ja sitten voitaisiin miettiä sääntöjä, joilla voidaan varmistaa täydentävyys eri välineiden välillä, mitä tulee tavoitteiden valtavirtaistamiseen ja EU 2020 strategiaan ja esimerkiksi ilmastonmuutoskysymyksiin. Sitten kansalaisjärjestöt. Me voisimme puhua tästä kumppanuusperiaatteesta kaikessa ohjelmoinnin vaiheissa. Tällä tavalla voidaan saada enemmän tukea demokratialle ja voitaisiin luoda kumppanuutta ruohonjuuritasolla ja kannustaa kumppanuusmaita käymään vuoropuhelua ja ottamaan kansalaisensa paremmin mukaan. Eli Paskun nimissä, kuten aluksi mainitsin, haluaisin kiittää puheenjohtaja Brokkia tästä osallistavasta lähestymistavasta varjoesittelyiden suhteen. Ja itse käsittelen tätä jäsenyyttä edeltävää välinettä, niin tämä paketti lähestymistapa ja koordinointu lähestymistapa kaikkien välineiden osalta on hyväksi. Ainakin tähän mennessä se on ollut tehokas. Ja myöskin kun koordinoimme tarkistuksia, joita tulee kaikkiin välineisiin ja täytäntöpanosääntöihin. Niiden avulla voimme sitten menestyksekkäästi hallinnoida prosessia, jotta viime kädessä ei sitten ole ristiriitaisia päätöksiä eri välineistä. Kiitos. The floor has Mrs. Brandner. Kiitos, Sten Brandner. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia. No, minä kommentoin paria kohtaa. Monet asiat tulivat jo esille, Bremer jo puhui tästä 30 miljoonasta, joka on aika korkea summa. Tästähän on puhuttu aikaisemminkin, aikaisemmin puhuttiin 20 miljoonasta, ja nyt se on no, sitten nostettu 30 miljoonaan asetuksessa. Ministeri 20 miljoonaa on kyllä maksimi, 30 miljoonaa vaikuttaa erittäin korkealta summalta. Sitten yksi ehdotus, joka liittyy konfliktien ennaltaehkäisyyn ja konfliktien leviämisen estämiseen, konfliktianalyysi, johon on otettu mukaan kaikki välineet, jotta eri maissa ne voidaan ottaa huomioon ja mahdollisesti myöskin ohjelmoinnissa voidaan sitten riittävän ajoissa ottaa huomioon konfliktitekijät. Ja sitten täytyy pystyä reagoimaan nopeasti sitten kohta kuusi. Siinä puhutaan DCIstä, IFSstä. Eli tästä haluaisin muutaman kohdan pois. Ja sitten tässä on vielä yksi kohta, joka liittyy indikaattoreihin ja arviointeihin. Eli siihen haluaisimme vähän lisäselveyttä, eli millä tavalla ne täsmällisesti toimisivat. Ja sitten kohdassa 17, siinä puhutaan milloin asetus astuisi voimaan, mutta sillä ei ole mitään loppumispäivämäärää. Mielestäni olisi järkevää, että tässä toimitaan samalla tavalla kuin aikaisemmin ja että, että tämä olisi voimassa vuoteen 2020 asti. Ja muuten olen samaa mieltä Bermanin kanssa hyvin monesta asiasta. Kiitoksia sitten Kachin joka edustaa Lambsdorffia. Uh, I would like to thank the rapporteur. Kiitos, haluaisin kiittää esittelijä tästä erinomaista työstä, mutta erityisesti siksi, että hän on pyrkinyt näitä horisontaalisia seikkoja koordinoimaan eri välineiden kohdalla ja hän on myös yhteistä kantaa miettinyt. Me Allena voimme tukea tätä yhteistä lähestymistapaa. Se vahvistaa meidän neuvottelu tilannettamme ja Alde on samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme strategisia ohjelmointiasiakirjoja, jotka on hyväksyttävää delegoidun säädöksiin. On muita, kuten kansallisia eh, toimintasuunnitelmia, niitä voidaan pitää täytäntöönpanovälineillä. Välineinä on tärkeää, että nyt ei mennä mikrohallinnon tasolle, jos halutaan poliittista eh, vaikutusvaltaa. Sitten on tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät EIDHR, joka kuuluu herra Lansdorfille, niihin paneudutaan erikseen, mutta lyhyesti mainitsin kolme seikkaa, joita on mietittävä lisää myös horisontaalisella tasolla. Ensinnäkin liittyen näkyvyyteen ja tiedotukseen. Joskus tilanne voi olla ongelmallinen – jos ajatellaan EUn toimintaa EIDHRn yhteydessä, sen pitää joskus olla salaista, jottei edun saajien turvallisuus vaikeudu. Ja sitten on vaikutuksen eh, mittaaminen, koska demokratia- ja ihmisoikeuksien rahoitusväline toimii usein hyvin vaikeissa olosuhteissa. Vaikutuksen arvioinnin tekeminen on joskus hyvin vaikeaa meidän on tarkemmin mietittävä, minkälaisista indikaattoreista olisi kyse, mitä ne voisivat EDHRn osalta tarkoittaa. Ja sitten jos ajatellaan äh, budjettitukea koskevaa tarkistusta, meidän on vielä mietittävä näitä ehdotuksia ja niiden sanamuotoa erityisesti liittyen IPAhan ja varmasti tänään iltapäivällä tämä asia selkeytyy herra Vigeninin kanssa kun käsitellään liittymistä valmistelua välinettä, joskus voi vaikuttaa siltä, että Euroopan parlamentti jää ikään kuin sivuun, ja tämä olisi kyllä todella väärin tässä poliittisessa tilanteessa meidän on jatkossakin oltava näkyvillä, toimittava vastuullisesti ja meillä on oltava suoraa vaikutusvaltaa tähän päätöksentekoprosessiin. Kiitos. Herr Preda, das Wort. Sitten Preda. pentru... Kiitoksia puheenjohtaja. Aloittaisin onnittelemalla teitä tästä kattavasta mietinnöstä. Ulkoisen toiminnan välineiden täytyy tietenkin olla EUn arvojen ja tämän parlamentin hyväksymien kantojen kanssa sopusoinnussa. Minun mielestäni nämä mahdollisten vastaanottajien odotukset tulee täyttää. Se, että tuen vastaanottajien mahdollisuudet hallinnoida varoja tulee ottaa huomioon. Ja minun mielestäni kansalaisyhteiskunnan toimijat edunsaajamaissa pitäisi ottaa mukaan täytäntöönpanoprosessiin silloin, kun puhutaan näistä välineistä ja niiden täytäntöönpanoa koskevista säännöistä. Nämä organisaatiot tai näillä organisaatioilla pitäisi olla EUn rahoittamissa projekteissa rooli. Kiitos sitten komissiosta, Zarazon. Thank you, good morning. The commission... Huomenta. Komissio panee merkille eri esittelyjen tekemät huomiot. Tietysti tärkein kohta ensi viikkoina liittyy ohjelmointiasiakirjoihin ja delegoituihin säädöksiin. Me käynnistämme myöskin keskustelut toteutettavuudesta ja kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamisesta – Mehän olemme jo keskustelleet neuvoston kanssa jo siitä lähtee kun komissio teki tämän esityksen. Thank you that I missed the position of the commission. Kiitoksia, en nyt kuullut tätä komission kantaa. So they were so clear and short. Tämä oli hyvin lyhyt ja ytimekäs. No niin, jatkamme työtä. Uskon, että pystymme hoitamaan nämä asiat ja ehkä ensi kerralla komissio kertoo vähän selkeämmin ja pitkäsanaisemmin ja rakentavammin. Ainakin toivomme näin. Olen aina ymmärtänyt, että parlamentti yrittää auttaa komissiota ja muita toimielimiä, mutta komissio ei koskaan ole tätä ymmärtänyt. Se nyt on yksi suurempi ongelmia, eikä pelkästään tässä kysymyksessä. Ja ehkä jossain vaiheessa täytyy sitten toimia eri tavalla. Jos komissio ei toimi yhteisöllisesti ja demokraattisesti. No niin, sitten 14. kesäkuuta on tarkistuslähettämisen määräaika. Kiitoksia. Sitten seuraava kohta. Vakautusvälineen perustaminen. Brandner, olkaa hyvä. Kiitoksia. Olemme vakautusvälineistä keskustelleetkin jo aika monesti tässä valiokunnassa, joten en halua tässä nyt toistaa asioita, mutta haluaisin muistuttaa tässä kaikkia siitä aika onnistuneesta kuulemistilaisuudesta, joka mielestäni oli erittäin hyödyllinen niiden näkökantojen esiin saamiseksi, jotka ovat työstäneet tätä vakautusvälinettä tai panneet täytäntöä tai arvioineet sitä tuolla ruohonjuuritasolla. Ihan muutama asian ottaisin tässä esille. Ja sitten kuuntelen erittäin huolella kollegoitani, jotka ilman muuta voivat sitten esittää kantansa asiaan ja ovatkin jo viime viikkoina niitä esittäneet. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että keskustelimme horisontaalisista asioista ja monet niistä ovat nyt muuttuneet tarkistuksiksi vakautusvälineisiin. Esimerkiksi delegoiduista säädöksistä en puhu tässä, mutta ne ovat läsnä siellä esitetyissä tarkistuksissa. Joten ensinnäkin puhuisin jostakin, josta olen puhunut aikaisemminkin, eli otsikosta. Kuten olen sanonut aikaisemminkin, niin vakaus on ollut vaikeaa saada aikaiseksi kaikissa maissa ei vähiten Turkus, Turkissa tai Meksikossa, jotka eivät halua tulla leimatuksi epävakaiksi maiksi. Eli välineen käyttäminen näiden maiden hyväksi oli vaikeaa. Myöskin arabikevään yhteydessä vakaus käsitteenä liitettiin aikaisempaan politiikkaamme ja olisiksi vaikeaa käyttää. Ja siinähän vakaut, oikeutta aikaisemmassa politiikassa näytettiin pitävän arvo, pidettävän arvokkaampana kuin ihmisoikeuksia ja niiden esittämistä. Eli kriisin ehkäiseminen olisi osuvampi ilmaus, tämä olisi pitkä aikaisempi näkökulma asiaan. Jos teillä on muita ajatuksia ja ehdotuksia tästä otsakkeesta, otan ne mielelläni vastaan. Tämä ei ole mitenkään kiveen hakattu muotoilu ollenkaan. Haluaisin pohdiskella syvällisemminkin sitä, mikä tämän välineen tarkoitus on. No sitten sen soveltamisalasta olen yrittänyt suorittaa sitä vaikeaa tehtävää, että saataisiin aikaiseksi yhtäältä joustavuutta ja toisaalta sitten tämä strategista ohjausta sille, mihin tätä välinettä pitäisi käyttää. Ja aikaisemmin puhuttiin myös siitä, että ei ole aina helppoa löytää tasapainoa joustavuuden ja strategisen fokusoinnin välillä ulkopolitiikassa. Eli yritän nyt rajoittaa tämän soveltamisalan sellaiseen, mihin mikään muu väline oikeastaan ei voi tehdä. Ja kuten aikaisemmin olemme puhuneet, niin tässä ehdotuksessa mainittiin se, että otettaisiin mukaan toimet sellaisia, tilante- sellaisia tilanteita koskien, jossa kyseessä on ihmisen aiheuttavat konfliktit ja katastrofit, luonnonkatastrofien lisäksi. Ja minun mielestäni luonnonkatastrofit ovat tietysti ekon ihmis, inhimillisen tai humanitaarisen avun väline, mutta voi olla olemassa sellaisia humanitaarisia katastrofeja, jotka voivat laajentua turvallisuuskriiseiksi kyseisessä maassa tai alueella, ja sitä, niitä ei pysty huolehtimaan ekon puitteissa. Ja sen takia haluaisin rajoittaa tämän kysymyksen turvallisuuskysymyksiin, jotka ovat peräisin luonnonkatastrofeista niin, että tehdään selväksi, että emme halua sulkea pois katastrofeja vakautusvälineen toimivallan puitteista, mutta että kuitenkin otetaan huomioon se ajatus, että tällainen luonnonkatastrofi saa mahdollisesti aikaan turvallisuusuhan. Ja sitten seuraava kohta koskee terrorismin, terrorismin valtaisia toimia. Aikaisemmin komissaari Ferrer Waldner on todennut, että ihmis- tai, tai toimenpiteet tällä alalla on, tai toimenpiteitä on teho, tehostettava ja pantava täysimääräisesti täytäntöön, ja Ashton myöskin on sitä tukenut. Ja tässä pyritään nyt kehittämään kansainvälisiä suuntaviivoja ja mekanismeja tämän sitoumuksen täytäntöön panemiseksi. Ja tässä ehdotetaankin UK perustettavaa toimistoa, Ja itse haluaisin, että me kehittelisimme tällaiset suuntaviivat, ja olen ottanut mukaan artiklan sen suuntaisesti, ja tuossa artiklassa mainitsen esimerkkinä, eikä se nyt tarvitse olla välttämättä se, joka hyväksytään lopullisesti, ajatuksen, että EU ottaisi käyttöön samankaltaisen järjestelmän, jota jotkut jäsenvaltiot jo käyttävät omina suuntaviivoinaan. No sitten seuraava kohta koskee 2009 äh, välittämisdialogia koskevan konseptin. Ja minusta se on aika hyvä konseptin ja haluaisin, että se olisi tässä mietinnössä mukana myöskin tällaisena pienempänä kohtana. Siitä ei varmaankaan tule vaikeuksia. No sitten täällä mainitaan kevyt aseet ja tässä mainitaan, että vakautusvälineen välineitä pitäisi voida käyttää keveiden käsiaseiden keräämiseen ja tuhoamiseen yhteisömetodin puitteissa. Tämä on parasta, mitä mielestäni voimme tehdä, ainakin konfliktin jälkeisessä tilanteessa elävillä alueilla, siis kerätä ja tuhota aseita. Tämä on kuitenkin runsaasti varoja vaativaa. Voisin nähdä tässä mahdollisen ristiriidan neuvoston välillä, mutta nähtäväksi jää. Tämä liittyy jossain määrin myöskin horisontaalisiin kysymyksiin, eli kansalaisjärjestöiden asema ja tilanne. Otan esille siellä yhden kysymyksen, jossa haluaisin vahvistaa näiden järjestöjen roolia. Ja mainitsen myöskin toimenpiteiden jälkiarvioinnin, eli niiden toimenpiteiden, joita on vakautusvälineistä rahoitettu. Ja mitä tulee rahoituskirjekuoreen, niin sieltä löytyy kaksi tärkeää rahoituskysymystä ja olemme käsitelleet niitä jo aikaisemmin. Haluaisin ottaa sinne sen 30 miljoonan summan 20 miljoonan sijaan, joka oli aikaisemmassa asetuksessa. Eli ei vaan 30-20 miljoonaan niin päin. Ja hätätoimenpiteet haluaisin nostaa siinä katon 65-70 miljoonaan. Erityisesti meidän pitäisi pitää luonnon katastrofi käsite mukana laajassa merkityksessään, koska siihen voidaan tarvita lisää varoja. Ja haluaisin sitten myöskin artiklan 3 ja 4 osalta spesifioida tarkemmin käsitteitä. Ja sitten meillä oli tietysti Develtä myöskin tarkistusehdotuksia, ja olen ne ottanut mitä suurimmassa määrin huomioon. Kiitoksia. Señor presidente. Hemos trabajado muy estrechamente con la señora Brandner. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on tehty hyvin läheistä yhteistyötä Rova Brandnerin kanssa, kun valmistelimme tätä vakausvälinettä ja periaatteessa voimme yhtyä siihen, mitä hän sanoi, pois lukien tämän viimeisen asian, mitä hän tässä mainitsi, eli kyseessä on artiklan 49, artiklan 13 muuttaminen tässä astusehdotuksessa. Eli 65-75 nostettaisiin sitä prosenttimäärää, joka koskee toimia, jotka liittyvät artiklan 3. Tämä on ihan ok. Komission tehtävähän olisi laskea se, kuinka paljon tarvitaan, jotta voidaan todellakin toteuttaa kaikki nämä tämän asetuksen mukaiset toimet, mutta sitten tämä lisäys artikla 4 ja 5 toimien 5 prosentista 15 prosenttia tapahtuva lisäys on kyllä niin valtava, että siitä olisi puhuttava komission ja ulkoasianhallinnon kanssa, koska tämähän on nelinkertaistamista verrattuna edelliseen, jos ei olisi mitään rajoituksia mm, rahan suhteen, mutta koska näitä rahallisia rajoituksia kuitenkin on olemassa, niin se, että näin valtavasti lisättäisiin artikla 4 alaisia toimia, niin tämä nyt johtaisi siihen, että muiden artiklojen toimet jäisivät rahoituksetta, erityisesti artikla 5. Ja tämä tarkoittaisi sitten sitä, että vakausvälinen suoja vietäisiin pois. Tämähän tarkoittaa pidemmälle meneviä toimia esimerkiksi meriturvallisuuden alalla, jos emme anna tarpeeksi artikla 5 kautta apua tälle ja rahoita tätä välinettä, niin sitten merirosvouksen vastaisiin toimiin voitaisiin saada rahoitusta ainoastaan sotilaista välineistä. Ja komission tarkoitushan olisi luoda tässä eri ulottuvuus vakauteen, jos ajatellaan rauhan rakentamista ja instituution rakentamista, kaikkia näitä eri toimia, jotka täällä on otettu mukaan, eli tämä 5-15 prosenttiin lisäys pyytäisiin että sitä harkittaisiin uudelleen. Artikla 4 toimien osalta pitää pyytää lisäystä, mutta ehkä ei pitäisi pysyä mist, puhua mistään prosenttiyksikön määrästä, tai sitten laittaisin pienempi lisäys esimerkiksi 5-7, mutta se, että tässä nyt nelinkertaistetaan näitä abstraktimpia osioita tästä asetuksesta. Tämä nyt ei ole ihan oikeaan osuvaa. Tähän pitäisi paneutua komission kanssa, sillä tämä on kaikista poliittisin näistä välineistä ja sillä on edistettävä niin epämääräistä käsitettä ja kuitenkin tärkeä asia kuin vakaus. Ja koska meillä on vain rajallisesti rahoja käytössämme, meidän pitää hyvin tarkkaan miettiä, mihin nämä varat suunnataan ja miten voidaan kattaa kaikki ne eri toimivaltuudet, mitä meillä on. Ja se, että jos yhtä osiota lähdetään nyt lisäämään, vaikka se on tärkeä, niin ei saa jättää sitten täysin kattamatta muita osioita. Ei puhuta vain rahan vähentämistä, vaan täysin rahojen poisviemistä. Kiitos. Dank. Kiitoksia ja sitten Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Kiitoksia, puheenjohtaja. Onnittelut ensinnäkin Brandnerille tästä mietinnöstä. Te esittelitte tämän vakautusvälineen, jolla on täsmällisempiä tavoitteita kuin aikaisemmin. Tässähän on nyt väline, joka liittyy poliittiseen toimintaan ja turvallisuuskysymyksiin. Myöskin on taloudellisia ja sosiaalisia hankkeita pitkällä aikavälillä, jotka on nyt sitten poistettu. Te puhuitte näistä ongelmallisista suhteista yksinkertaistamisen ja joustavuuden välillä ja puhuitte siitä, että voitaisiin luoda kytköksiä vakautusvälineen ja muiden välineiden välillä, jotka liittyvät ulkoiseen toimintaan. Kehitysyhteistyövalikunnan edustajana meidän on pidettävä kiinni näistä taloudellisista seikoista vakautusvälineessä. Tämähän on erittäin keskeinen väline, jolla voidaan ennaltaehkäistä ja ratkaista kriisejä, kuten Brandner totesi. Mutta tällä välillä on saatava myöskin tuloksia, kun kyse on esimerkiksi luonnonkatastrofeista. Ja tällä välineellä on roolinsa myöskin kehityskysymyksissä. Vakautusväline liittyy kiireellisiin kysymyksiin, koska sitä voidaan käyttää joustavasti. Eli jos muista välineistä ei saada rahoitusta, niin sitten voidaan vakautusaineita käyttää, jotta voidaan hoitaa kiireellisiä asioita. Toisaalta vakautusvälineen avulla EU voi käynnistää hankkeita, jotka edistävät kehitystä, ja kyse on hankkeista, joita voidaan sitten jatkaa muilla välineillä – mikäli tavoitteet ovat yhdenmukaisia. Ja myöskin edunsaajat pitävät tätä joustavuutta hyvänä ja siksi mielestäni sitä pitää, pitää kiinni. Longa. Kiitoksia sitten Villa Longa. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää siitä kattavasta työstä, mitä hän on tehnyt tämän mietinnön laatimiseksi. Tässä on paljon asioita, eikä aika ole paljon, niin haluaisin keskittyä nyt yhteen nimenomaiseen tarkistukseen, joka aiheuttaa suurta huolenaihetta sekä komission että ulkoasiain palveluiden puolella. Ja viittaan tässä tarkistukseen numero 49, joka koskee artiklaan 13 määrittämää rahoituksellista erittelyä. Me, ehdot, me käsitämme, että tämä ehdotus aiheuttaisi epätasapainoa eri poliittisten ehdotusten välillä ja tekisi vaikeaksi suorittaa toimia tehokkaasti ja tasapainoisesti. Kriisivaste allokaatiot on asetettu 73 prosenttiin ja sitten kriisin valmistautuminen 5 prosenttiin ja sitten taas kriisin valmista tai uhan uhkarvioinnin ja uhkin valmistautuminen 25 prosenttiin. Uusi artikla 4 Siinä nostetaan 5-15 prosenttiin tuo prosenttiluku ja se tarkoittaa lähes 400 prosentin korotusta viite-summaan verrattuna. Me uskomme, että tämä lähes astronominen lisäys saa aikaan suhteettoman varojen osoittamisen tuolle komponentille ja saa aikaiseksi resurssien allokoinnin vakavan häiriintymisen. Ja tämä ei ole millään tavalla välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi samanaikaiseksi, samanaikaisesti ja näiden lisäysten seurauksena menetetään artiklan 5 mukainen allokointi, joka on tällä hetkellä ja jonka tarkoituksena tai joka alenee siis 20 prosentista 10 prosenttiin eli noin 50 prosentilla. Ja haluaisimme todeta, että tällaisella vähennyksellä tavoitteet ja rahoitus ovat täysin epäsuhdassa toistensa kanssa, erityisesti kun komissio ja ulkoasenosasto suunnittelee artiklan 5 soveltamisalan laajentamista uusiin asioihin. Ja sitten tarkistuksessa 49 kriisi valmistautuminen on 4-5 kertainen tarvittavan verrattuna ja tämänhetkiseen säädöksen summin verrattuna. Ja se tarkoittaa sitä, että me täällä, me komissios, mukaan lukien emme pysty enää takaamaan, että maailman laajuisia kansainvälisiä uhkia, kuten esimerkiksi terrorismi, ihmiskauppa tai merirosvous ja monet muut uhat jäävät huolehtimatta. Ja se tarkoittaa sitä, että EU ei pysty kehittämään kattavaa lähestymistapaa ja käyttämään vakautusvälinettä yhtenä peruspilarina yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aikaansaamiseksi. Ja tästä syystä haluaisimme pyytää AFETia ja sen jäseniä uudelleen tarkistelemaan vakavasti tarkistusta numero 49. Kiitoksia. Herr Doyle from the Commission. Kiitoksia tämän komissiosta, Dole. Uh, thank you, Chairman. Uh, first of all, I would... Kiitos puheenjohtaja. Aivan siksi haluaisin täysin yhtyä kaikkeen siihen, mitä ulkoisen hallinnon kollega sanoi, erityisesti liittyen uuden artiklan 4 ja 5 alkotyön varoja. Se, että lisättäisiin artiklan neljän äh, rauhanrakennuskapasiteettia 15 prosenttiin. Tämä olisi hyödyllistä siksi, että tuolla äh, toimijoilla on vain vähäistä absorptiokapasiteettia, mutta artikla 5 kohdalla on jo osoitettu viime vuosina, että tämän verran varoja voidaan käyttää ja tätä ei siis pidä vähentää ja hän kävisi, jos tämä tarkastus menisi läpi. Eli siksi todella pyytäisimme, että tämä komission esitys pidettäisiin tässä muodossaan. Mehän tässä sanomme, että tässä olisi ainakin 65 prosenttia artikla 3 koskien kriisiin vastaaminen näin. Meillä voisi olla jonkun verran joustoa, jos ajatellaan kaikkea sitä, mitä seuraavana vuosina tapahtuu ja mitä rahoitetaan neljä viisi artiklojen pohjalta. Ja sitten muita seikkoja, tarkistus 25, sen osalta komissio on esittänyt, että voisi olla toinenkin mahdollisuus, joka menisi yli kuuden kuukauden. Tämä niissä tapauksissa, että pitäisi keskeyttää toiminta poliittisten tapahtumien johdosta ja sitten myös vaiheessa voitaisiin sitten taas jatkaa toimia ilman lisäkustannuksia. Ja sitten tarkistus 28. Täällä komissio on esittänyt, että voisi olla toimenpide, joka hyväksyttäisiin ilman etukäteisneuvotteluja erityisolosuhteissa, jos tänne laitetaan eh, muiden kuulumisen jälkeen, niin sitten ei enää oltaisi hätätapauksessa, vaan palattaisiin normaalitapaukseen. Tämä koskisi nyt jotain sellaista tilannetta, että korkea edustaja eh, edustaa EU tai jossain kansallisessa kontaktiryhmässä, esimerkiksi Siirien kriisin yhteydessä, on olemassa ennalta lukkonlöytöjä kantoja ennen kontaktiryhmän kokousta ja jos sitten ennen sen loppua tulee jonkinlaisia suostuksia esimerkiksi kansainvälisen eh, välittäjän puolesta olisi hyvä, jos Eh, korkeudustaja voisi EUn puolesta puhua ja sitoa jonkun verran eh, EUn varoja, eikä tarvitse palata asiasta neuvottelemaan ensiksi. Tällaiset äh, tilanteet meillä ovat nyt mielessä. Tuskinpa kukaan olisi eri mieltä korkean edustajan ehdotusten kanssa. Tätä varten tarvittaisiin tällaisia ehdotuksia. Ja sitten meillä on ongelmia, jotka tulivat esille 8.5. pidetyssä kuulemisessa. Tämä koskee tiettyjä muutoksia, jotta voitaisiin toimia eh, ihmisten aiheuttamien katastrofien jälkeisissä tilanteissa, jos aloitetaan varhainen jälleenrakennustoimi, joka menee pidemmälle kuin mitä EKO pystyy tekemään humanitaarisen avun puitteissa, niin tällä voitaisiin ehkä luoda vakautta tai ainakin välttyä epävakaudelta. Eli tämä ei liity vain poliittisiin turvallisuustoimiin, vaan itse jälleenrakennustyö voi parantaa turvallisuustilannetta. Ja näin ne nyt sitten menee muihin yksityiskohtiin, mutta 52 56 ja 58 nämä sisältävät sellaisia eh, kohtia, joita haluaisin harkita uudelleen. Ja sitten, koska vakausväline on selvästi vain viimeinen mahdollisuus. Sitä voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun on selvää, että humanitaarisella avulla ei voida rahoitusta antaa. Me emme käytä vakausvälinettä mihinkään sellaiseen, mitä voidaan tehdä muillakin välillä. Kiitos. Sì, grazie Grazie. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi komissiolta ja valiokunnan esittelijältä. Mutta AFKO keskusteli omasta mietinnöstäni samaan aikaan, joten en voinut olla siellä, sieltä pois. Joten haluan puhua tässä nyt hyvin nopeasti ja lyhyesti. Ilmaisisin positiivisen arvioni nyt tehdystä mietintöluonnoksesta, kollega Brandnerin tekemästä mietintöehdotuksesta ihan otsakkeen muotoilusta lähtien. Tietenkin liittäisin joitakin elementtejä mukaan, jotka voidaan sitten aikanaan muotoilla varjoesittelijöiden ja sosiaalidemokraattien ryhmän toimesta varsinaiseksi tarkistuksiksi. Yleisesti ottaen, kuten ensimmäisessä keskustelussakin totesin, katsoisin, että ehdotuksessa, komission ehdotuksessa siis on joitakin aspekteja, jotka näyttävät vielä siltä, että ne eivät ota riittävästi huomioon kaikkea sitä, mitä Lissabonin sopimus tuo mukanaan sen edistämiseksi, että käytettäisiin johdonmukaisemmin hyväksi EUn välineitä sen arvojen ja tavoitteiden edistämiseksi ja ulkoisten toimien yhden johdonmukaistamiseksi. Ja jos nyt otan tässä yhden esimerkin, niin toteaisin, että se määritelmä, joka tällä hetkellä artiklassa 1 sen alakohdassa 2a on, eli siellä yhdistetään vakautusväline siihen kykyyn, millä voidaan panna täytäntöön kehitysyhteistyötä. Tämä on tietysti aivan itsestään selvää ja välttämätöntä, mutta se ei tarkoita sitä, että Euroopan ulkoisten toimien laajemmat tavoitteet otettaisiin huomioon myös. Eli ja viittaa tähän otsakkeen uudelleenmuotoilussaan. Se, että otetaan huomioon institutionaalinen ja poliittinen uusi tilanne Lissabonin jälkeen, saisi näkyä mahdollisesti mietintöluonnoksen joskin kohdissa selkeämmin. Mitä sitten tulee resurssien jakoon, niin olen samaa mieltä – siitä, että nostetaan minimikynnystä artiklan kolme kohdalla, koska viime kädessä vakautusvälineen luonnehan on juuri se. Ja Kolga Monits varmaankaan ei vastusta sitä, että määriteltäisiin artiklan 4 ja artiklan 5 välinen jako tarkemmin. Ehkä tämä voitaisiin, tällä tavalla ehkä voitaisiin yhdistää esittelijän ehdotus komission artiklamuotoiluun. No sitten on muitakin pienempiä asioita tai kohtia, mutta kokonaisvaltainen arvioni tästä kollega Brandnerin tekstiehdotuksesta on positiivinen. Sitten kysymys vielä kuuluu, kuinka hallinnoida näitä liitteitä, eli näitä juridisia muutoksia ja delegoitujen säädösten mukanaan tuomia muutoksia. Ja kollegathan ovat tähän viitanneetkin jo, ja puheenjohtaja Brock niin ikään siihen, että perustamissopimuksen hengessä delegoidut säädökset on otettava käytäntöön asianmukaisesti ja yhteispäätösmenettely on pidettävä voimassa erityisesti 3, 4 ja 5 artikloiden täytäntöönpanon kohdalla. Kiitoksia. Sitten Kehler. Kiitoksia. Tämä on mietintö, joka yhdistää meitä pikemminkin, että se jakaisi meitä ja arvostan tätä kollegan tekemää laadukasta työtä tämän mietinnön osalta, koska välineiden vakaus on yksi keskeisiä tekijöitä, jotta EU pystyy tehokkaasti toimimaan kriisitilanteissa. Korostaisin vielä, että meidän täytyy selkeämmin ottaa mukaan Euroopan parlamentti tähän prosessiin – Parlamentia pitää kuulla, parlamentille pitää toimittaa tietoja ja pitää ottaa huomioon aikaisemmat ja tulevat Euroopan parlamentin päätöslauselmat. Se, että vedotaan johdonmukaiseen yhteistyöhön ulkosuhdehallinnon ja komission välillä, on hyvä seikka. On aivan keskeistä, että yhteistyön koordinointi eri yksiköiden välillä toteutuu. Ja kokemus on osoittanut, että tämä täytyy muotoilla virallisesti, jotta sillä saataisiin todellisia tuloksia. Sitten vielä muutama kysymys. Tarkistuksissa 54, 63 ja 65 on viitattu julkiseen terveydenhuoltoon ja se, tämä viittaus on poistettu. Ja kuitenkin tiedämme, että kriisialueilla on epidemioita, jotka usein vaikuttavat rajat ylittävästi. Eli julkis, julkinen terveys, kansanterveys on otettava huomioon myöskin konfliktin jälkeisissä tilanteissa. Ja myöskin täytyy katsoa väärennettyjen lääkkeiden leviämistä. Ja sitten liitteessä 2 kohdassa 1d viittaus katastrofien jälkeisiin tilanteisiin on poistettu. Mielestäni meidän pitäisi pitää kiinni sanamuodosta, eli konfliktien jälkeinen ja katastrofien jälkeinen elpyminen. Kiitos. Thank you. Mrs. Brandner. Kiitos, Brandner. Ihan lyhyesti. Yeah, um, if you allow me, I will just uh, reply to what colleagues... Jos sallitte, niin vastaan vain siihen, mitä kollegat tässä ovat jo ottaneet esiin, ja kiittäisikin kollegoita kommenteista. Ja minusta todella on käyty todella hyödyllistä ja rakentavaa yhteistyötä tuosta erittelystä, jonka monet ovat maininneet. 65-70 korotus on vielä pienempi kuin mikä oli aikaisemmin, eli se oli 73, eli kyseessähän on vähempi pienempi summa kuin tämänhetkinen. Mutta kuten Kolteri totesi, vakautusvälineen hienous on sen joustavuus ja sen kyky reagoida nopeasti vaihtuviin poliittisiin tilanteisiin, joten kolme, minä haluaisin palata tuohon 70, koska siihen liittyy kysymyksiä, joita vielä keskustellaan muilla areenoilla koskien esimerkiksi luonnonkatastrofeihin ja ihmisten aiheuttamiin katastrofeihin liittyen. En tiedä, kuinka nämä asiat voitaisiin oikeastaan yhdistää. Artiklasta kolme siis. No sitten artiklasta koskien kriisien estämistä – Tässähän on kyse todellakin kriisien ehkäminen, ehkäiseminen ja ennalta toimiminen. Sehän on paras tapa käyttää euroja mielestäni. Jos pystytään valmistautumaan kriiseihin ja estämään niitä, niin silloin ollaan oikealla tiellä. Silloin kun täytyy toimia tiukassa tilanteessa, kun rahaa ei ole paljon käytettävissä, silloin kun kriisi puhkeaa, niin mielestäni tulevaisuudessa parempi olisi käyttää rahaa niin paljon kuin mahdollista kriisien ehkäisemiseen ja että oltaisiin valmiita silloin, kun kriisi puhkeaa. Joten strategisesti täytyy miettiä, mihin rahat laitetaan. Ja minun mielestäni on totta, kuten Rova monesti totesi, niin silloin jos rahaa on paljon, keskustella ei tarvitse, mutta jo, keskustella ei tarvitse, mutta jos rahaa on rajoitetusta, niin täytyy miettiä tarkemmin. Ja jos puhutaan kriisien ja konfliktien ehkäisemisestä ja sen jälkeen kriisien jälkeen selvittämisestä ja puhdistamisesta, niin mielestäni kantani on strateginen ja mielelläni siitä keskustelen kanssanne, mutta uskon todella, että kriisien ja konfliktien ehkäisemiseen käytetty raha on kuitenkin edullisempaa ja halvempaa, kannattavampaa kuin se, mitä on nyt tapahtunut sitten Afganistanissa, Iranissa ja niin edelleen. Se käy todella kalliiksi budjetin kannalta katsottuna mielestäni tämä toimintatapa on viisas. Mitä tulee sitten pitkäaikaisiin uhkiin, niin siellä on summia leikattu, mutta joskus on leikattava jostakin. Ja kaiken kaikkiaan vakautusvälineen varoja täytyy, tai pussin suu on tiukalla. Joka tapauksessa pitkäaikaisia uhkia on paljon, ja mielestäni joihinkin niistä voitaisiin puuttua paremmin muiden välineiden puitteissa. Mutta taistelkaamme kaikki yhdessä kokonaisrahoitussumman lisäämiseksi. Sitten Freda totesi, että vakautusvälineen pitäisi olla myöskin kehitysyhteistyön väline. No minä olin kyllä eri mieltä. Minun mielestäni tämä väline ei ole kehitysyhteistyön rahoitusvälineen duplikaatti. Meillä on rajallinen määrä rahaa käytettävissämme ja meidän pitäisi keskittyä siihen, mitä muilla välineillä ei voida saada aikaiseksi. En halua kehitysyhteistyöpolitiikkaa sinne. Sitten uudelleen rakennuksesta, jälleen rakennuksesta. Luin artiklan, tarkasti sillähän sanotaan, tai puhutaan tuesta, avaininfrastruktuurien, rakennusten, asuntojen ja tuotantokapasiteetin lisäämiseksi, jotta voitaisiin käynnistää talous uudelleen ja työllisyys uudelleen niin, että saataisiin aikaiseksi minimiolosuhteet, joilla voidaan saada aikaiseksi kestävä kehitys. No olen pahoillani, kyseessä on kehitysyhteistyön asia eikä vakautusvälineen asia. Sen takia olen ottanut sen sieltä pois. Eli vakautusvälineen puitteissa on tarpeen toimia silloin, kun kyseessä on kiireellinen tilanne. Joustavuutta on olemassa kehitysyhteistyövälineiden puitteissa. Jos ei siellä olla halukkaita käyttämään äh, esimerkiksi äh, asuntojen rakentamiseksi pahempi juttu, koska vakautusvälineen piiriin se ei toimi tai ei kuulu. Minun mielestäni, jos näin toimittaisiin, vakautusvälineen rajoja venytettäisiin liikaa. Ja sitten muutamia muita asioita, joita komissio otti pärille. Esimerkiksi tämän toisen kerran laajennus tai laajentaminen koskemaan toista kertaa tämähän niin näyttää siltä, että ne projektit, joita käynnistetään, ei panna kuitenkaan täytäntöön kehitysyhteistyön rahoitusvälineen puitteissa. Toiminta ei ole tehokasta. Minun mielestäni meidän pitäisi pitää kiinni siitä, että onnistuneet projektit otetaan mukaan pitkäaikaisten rahoitusvälineiden rahoituksen piiriin. Meidän täytyy saada järjestelmämme toimimaan niin, että ne, jotka, ne projektit, jotka ovat toimineet ja ovat saaneet vakautta aikaiseksi, otetaan sitten muiden välineiden piiriin jatkossa. Tämä on strategiamme. No, tiedämme, että tämä ei ole toiminut näin aikaisemmin, mutta äh, nythän me tiedämme, että kriisivasten rahaa on vähemmän, mutta sen ei pitäisi johtua siitä, että kone ei toimi niin kuin sen pitäisi. Sitten tässä olivat uskoakseni jo joitakin niistä tärkeistä kohdista, mitä tässä otettiin esi- esille. Tarkistuksia koskien lääkeväärennöksiin koskien on esitetty myös ja sitten kriisien jälkeiseen toimintaan osoitettujen varojen käyttämisestä. Minulla ei ole mitään luonnonkatastrofien jälkeisen toiminnan rahoittamiseen, rahoittamista vastaan, mutta meidän täytyy keskittyä toimissamme. Eli me, meillähän on olemassa eko, ja tämä ei ole eko. Ja silloin, jos on turvallisuusuhkia, joita syntyy luonnonkatastrofien seurauksena, niin totta kai silloin voidaan vakautusvälinettä käyttää. Ja äh, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen puitteissakin on joustavaa rahaa käytettävissä. Eli koneisto on aika hankala, koska sen eri osat eivät toimi saumattomasti yhteen, mutta on tärkeää, että ei käytetä yhden rahoitusvälineen varoja väärin tarkoituksiin. Kiitoksia. Mielestäni myöskin nämä varat pitää keskittää oikeisiin kohtiin, eikä vain yrittää miellyttää kaikkia. Ja toivottavasti lounas nyt ei ole mikään katastrofin jälkeinen tilanne. Ja 14. kesäkuuta on määräaikatarkistusten jättämiselle. Kiitoksia ja hyvää lounastaukoa. Yeah.